Okay. Good morning, uh, ladies and gentlemen. Welcome to this interparliamentary meeting hosted by Liberty. Huomenta. Tervetuloa tähän parlamenttien väliseen kokoukseen Euroopan parlamentissa. Kyse on yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano. On hienoa, että olette kaikki paikalla Käykää paikoillenne. Ja käyttäkää tulkkauspalveluita, joita täällä tarjotaan. Eli laitatte vain kuulokkeet päähän ja valitsette kanavan. Ja säädätte äänen voimakkuutta. Hyvät kollegat, Hyvät kansallisten parlamenttiin jäsenet, hyvät vieraamme. Minulle yleisen tietosuoja-asetuksen esittelijänä minulla on kunnia avata tämä tilaisuus, joka liittyy tietosuojapaketin täytäntöönpanoon. On hienoa, että teitä on tällä paikalla niin monia tässä tärkeässä parlamenttien välisessä valiokuntakokouksessa, paikallaan 35 kansallisten parlamenttien jäsentä 17 eri jäsenvaltiosta ja yksi maa Euroopan talousalueelta eli Norjasta. Mielestäni tämä osoittaa selkeästi, että kansalliset parlamentit ovat kiinnostuneita tänäisestä aiheesta. 27. huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät asetuksen 2016-679, joka on yleinen tietosuoja-asetus, ja direktiivi 2016-680, joka on tietosuojadirektiivi lain suojeluviranomaisten tarkoituksiin. Näillä kahdella välineellä on saatu aikaan huomattava läpimurto Euroopassa, kun tähtäämme moderniin ja vankkaan oikeudelliseen puitteistoon. Uutessa tietosuojapaketissa noudatetaan Lissabonin sopimusta ja otetaan huomioon teknologian kehitys, uusi teknologia ja globalisaatio ja terrorismiin ja rikollisuuteen liittyvät haasteet. Uusissa tietosuojalajeissa on voimakkaat oikeudelliset puitteet, puitteet, jotka vahvistavat yksilöiden oikeutta tietosuojaan. Ja tämä osoittaa, että tietosuoja on perusoikeus Euroopan unionissa. Yhtäältä yleinen tietosuoja-asetus sisältää sääntöjä liittyen sääntöjen yhdenmukaiseen soveltamiseen kaikkiin kansalaisiin ja yrityksiin. Ja näin meillä on harmonisoidut toimintaedellytykset ja yksilön suoja. Ja Toisaalta meillä on harmonisoitu puitteisto, joka liittyy henkilötietojen käsittelyyn poliisin toiminnassa. Ja kun poliisiviranomaiset eri jäsenvaltioiden välillä vaihtavat tietoja, ja tämä korvaa erilaisia järjestelyitä, joita oli olemassa ennen Lissabonin sopimusta. Muissa henkilön tietokäyttötarkoituksissa sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta. Asetusta sovelletaan 25. toukokuuta alkaen, mutta toista direktiiviä on sovellettu jo 6. toukokuuta lähtien. Ja jäsenvaltio oli kaksi vuotta aikaa siirtää nämä säädökset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kansalliset parlamentit ovat olleet mukana hyväksymässä säädöksiä ja tietosuojapakettia – kansallisilla parlamenteilla on ollut keskeinen rooli tässä prosessissa, joten niillä on ainutlaatuisia näkemyksiä ja kokemusta tietosuojapaketin täytäntöönpanosta. Vaikka jäsenvaltioilla oli pitkä siirtymäaika, on huolestuttava huomata, että monet jäsenvaltiot eivät pysty noudattamaan aikataulua, ja tämä aiheuttaa ongelmia, kun ajatellaan perusoikeuksia sekä yksilöiden että yritysten osalta. Kokous on jaettu neljään osioon, jossa käsitellään institutionaalisia kysymyksiä, yksityissektoria, teknologista innovaatiota ja viimeiseksi vielä poliisiviranomaisen liittyvän direktiivin täytäntöönpanoa. Kaikki vieraamme ovat mukana näissä kysymyksissä eri tasoilla – kun pannaan täytäntöön uutta tietosuojapakettia. Ja kuten sanoin, tulkkaus on saatavana kaikille kielille paitsi iiriksi. Ennen kuin aloitamme kokouksen, muistuttaisin, miten toimimme keskusteluissa. Ensin puheenvuoron saavat kaksi kansallisen parlamentin edustajaa ja sen jälkeen yksi Euroopan parlamentin edustaja, kunnes puhujalista on käyty läpi. Jos kansallisten parlamenttien jäsenet haluavat puheenvuoron, niin täyttäkää värikkäät kaavakkeet, jos haluatte pyytää puheenvuoroa. Nämä on teille jaettu. Toimittakaa nämä kaavakkeet sihteeristölle. Puhujalista laaditaan näiden kaavakkeiden pohjalta siinä järjestyksessä, kun ne saadaan. Euroopan parlamentin jäsenet voivat pyytää minulta puheenvuoroa, niin kuin tavallista. Riippuen siitä, kuinka monta puheenvuoropyyntöä tulee, saattaa olla tarpeen rajoittaa puheaikoja, jotta kaikki puheenvuoron käyttäjät voivat sen käyttää. Yleensä puheaikan rajattu kahteen minuuttiin. Lounas tarjotaan tämän rakennuksessa kolmannessa kerroksessa sen jälkeen, kun toinen osio on saatu päätökseen. Eli tämän alustuspuheenvuoron jälkeen ja ennen kuin on alettu soveltaa yleistä tietosuoja-asetusta, on selvää, että me eurooppalaiset haluamme suojata tietojamme ja kuluttajastandardeja Euroopan markkinoilla aikaisempaa paremmin, mutta me myöskin määrittelemme kansainvälisiä tietosuojastandardeja joita monet yritykset noudattavat globaalilla tasolla. Monet valtiot maailmassa pyrkivät hyväksymään samanlaisia sääntöjä tai ovat jo hyväksyneet sellaisia noudattaen Euroopan mallia. Ja aloitamme ensimmäisen osion yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano ja institutionaaliset näkökannat. Vieressäni on Andrea Jelinek, Itävallan tietosuojaviranomaisen päällikkö ja 29 artiklan mukaisen työryhmän juuri valittu puheenjohtaja. Se on pian osa tietosuojaneuvostoa. Ja hänen vierellään Katarzyna Ziemieliovic Panoptikon säätiöstä, ja hän on European Digital Rights-järjestön varapuheenjohtaja. Ja hänen vieressään vielä Christine Enion, Ranskan parlamentin jäsen. Tervetuloa teille kaikille. Kiitoksia, että olette paikalla. Ja pidemmittä puheitta haluaisin antaa puheenvuoron ensin Andrea Jelinikelle kymmeneksi minuutiksi ja kuuntelemme hänen esitystään. Kiitos. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta. Kiitoksia tästä kutsusta, puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. En nyt pidä mitään alustuspuheenvuoroa, vaan seuraavan kymmenen minuutin aikana haluan puhua tietosuojaviranomaisten työstä ja 29 artiklan mukaisesta työryhmästä. Kun puheenjohtaja sanoi, että siirtymäaika on ollut jo kaksi vuotta, niin tämä pitää paikkansa, mutta tämä ei koske ainoastaan yrityksiä. Yritys, sillä oli siis kaksi vuotta aikaa valmistautua uuteen asetukseen, vaan tämä liittyy myöskin tietosuojaviranomaisiin. Aloitan tärkeimmästä asiasta, joka on tehty Itävallassa. Viime vuosina on tehty suunnitelma, niitä on tehty useampiakin, ja meillä on kansainvälinen one-stop shop järjestelmä ollut käytössä. Siellä on käsitelty fiktiivisiä tapauksia. Mukana oli myöskin muita tietosuojaviranomaisilta Luxemburgista ja Unkarista. Ja totesimme, että eroja on siinä, kun lukee lakitekstejä ja lukee, luulee yrittävänsä, ymmärtäneensä sen ja sitten kun sitä pitäisi soveltaa. Tämä oli hyvin tärkeä kokeilu ja tätä kautta 25. toukokuuta pystymme sitten käytännössä toteuttamaan kansainvälistä One Stop Shop-järjestelmää muiden tietosuojaviranomaisten kanssa. Tämän lisäksi olemme katsoneet tietosuojaviranomaisen sisäisiä rakenteita ja niitä on muutettu. Tämäkin astuu voimaan 25. toukokuuta. Kollegat ovat tietysti saaneet koulutusta he ovat perehtyneet yleiseen tietosuojasetukseen kaksi vuotta sitten. Jokaisella on, jokainen on saanut juridista apua ymmärtääkseen asetusta. Meillä on ollut sisäisiä suuntaviivoja. Meillä on uusia menettelysääntöjä. Tämä koskee kansallista tasoa. Me olemme valmistelleet nettisivun 25. toukokuuta varten, ja siellä on mukautettu kansallisia kaavakkeita. Eli kuten huomaatte, meillä on ollut aika paljon työtä. Tämän lisäksi on valmisteltu niin sanottu valkoinen lista. Tämä lyöty jo lukkoon Itävallan osalta. Tehän tiedätte, että tämä koskee kaikkia asetuksia, joiden osalta kansalliset tietosuojaviranomaiset päättävät missä tapauksissa vaikutusten arviointia ei tarvitse tehdä. Lisäksi meillä on uusia työntekijöitä ja he auttavat meitä sitten työssämme ensimmäinen kesäkuuta alkaen. Ja jo heinäkuussa 2017 Itävallan parlamentti sääti lain, joka liittyy uuteen asetukseen – Sekin astuu sen voimaan 25. toukokuuta ja tähänkin henkilöstölle on annettu koulutusta. Sitten tulevat tehtävät. Ei ainoastaan yrityksillä ole uusia tehtäviä, vaan myöskin meillä. Ja tässä yleiskatsaus. Valkoiset kentät ovat niitä, joita on jo nyt toteutettu Tämä liittyy valitusten käsittelyyn, toisaalta lakilausuntojen laatimiseen ja yksilöiden neuvomiseen. Tämän lisäksi meillä on rekisteriviranomainen. Ja kaikki, mikä tässä on harmaata, nämä ovat uudet ja lisätehtävät, joita tulemme hoitamaan. Eli meillä viranomaisena on joukko uusia tehtäviä hoidettavana ja uskon, että olemme valmistautuneet tähän jo hyvin. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden tietosuojaviranomaisten kanssa Euroopassa One Stop Shop periaatteen mukaisesti. Ja on myönteistä, ettei enää käsitellä näitä valituksia yksitellen eri jäsenvaltioissa, vaan me hoidamme näitä asioita kansalaisten puolesta. Kansalliset viranomaiset ovat valmistautuneet yleisen tietosuoja-asetuksen voimanastumiseen ja myöskin 29 artiklan mukaisessa työryhmässä on tähän valmistauduttu, eikä pelkästään ryhmässä, vaan nimenomaan olemme antaneet suuntavivoja yrityksille niitä on 14. Teetimme vaikutusten arvioin, katsoimme viranomaisten tehtäviä eri tasoilla ja kaikki tämä löytyy nettisivuiltamme 29 artiklan mukaisen työryhmän nettisivuilta. Ja tiedot löytyvät saksaksi ja englanniksi nettisivuilta. Ja siellä on paljon muitakin tietoja saatavilla. Ja työryhmässä viimeisen kahden vuoden aikana on annettu tukea sihteeristölle. Sihteeristö tietää nyt, että kyse on yksiköstä, joka tukee asetuksen panoa käytännössä. Ja te tiedätte myöskin, että Euroopan tietosuojalautakunta on uusi elin, jolla on päätösvaltaa. Tämän lisäksi viranomaiset ovat vaihtaneet tietoja liittyen valmistautumisen uuteen One Stop Shop-mekanismiin, ja työryhmissä on tätä työtä viety eteenpäin. Niin tästä mainitsinkin jo, eli Tietosuojaviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä. Emme tapa toisiamme ainoastaan täysistunnossa, vaan olemme useampaan otteeseen tavanneet työryhmissä, kun olemme valmistautuneet asetuksen voimaan astumiseen. Sihteistö tukee tietosuojalautakuntaa ja olen kiitollinen siitä, että valmistelua on tehty yhdessä. Kyse on kuitenkin siitä tavasta, jolla työryhmässä tehdään työtä. Meidän täytyy muistaa, että sen työ on riippumatonta ja myöskin tietosuoja viranomaisen tulee olla riippumaton. Me emme laadi pelkästään lausuntoja, vaan myöskin teemme sitovia päätöksiä. Kiitoksia. Pidin kiinni puheajastani ja uskon, että pystymme etenemään tässä työssä hyvin. Kiitos. Um, Kiitoksia. Olemme siis aikataulussa ja meillä jää enemmän aikaa keskusteluun. Se on hyvä asia.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 implementation, and this is clear by now. Fin- ei tule. Ja lopuksi Ja näin voidaan huomata se, että Ja näin ollen nähdään sitten täytäntöönpanon tulokset ennen kuin ryhdytään seuraavan askeleeseen tässä suhteessa, sillä jos tällainen käytäntö otetaan käyttöön, niin nähdään, että meillä on olemassa suuri vaara poikkeuksista tai porsaan reistä, jotka syntyvät asetuksen sisään niin, että voidaan vastata tämän teollisuuden vaatimuksiin. Ja se olisi minun neuvoni tässä vaiheessa, kun odottelemme toisen vaiheeseen siirtymistä. And... Kiitoksia. Ja kolmas puhujamme on Christian Enyon. Ja hän saa kertoa meille siitä, miten Ranskan lainsäädäntöä on mukautettu asetukseen. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, puheenjohtaja, hyvät naiset herrat. On suuri kunnia puhua tänään näin tärkeästä aiheesta. Pitkien monien vuosien neuvottelun jälkeen yleinen tietosuoja-asetus tulee täysin voimaan. Se on ennen näkemätöntä, kun määritellään yhteinen standardiasiassa. Maailmanlaajuisesti tämä teksti takaa digitaalimaailman vapaudet. Teknologinen kehitys vaatii jatkuvaa valppautta, mitä tulee henkilötietojen suojaan, kansallisten vapauksiin ja digitaalisen itsenäisyyteemme. Kun palautetaan käyttäjien luottamus digitaalisella alalla, on myös välttämätöntä, jotta voidaan kehittää yrityksiä digitaalisilla markkinoilla. En nyt puhu tämän tekstin sisällöstä, tunnetta sen kaiken, vaan esittelen tässä vaan niitä valintoja, jotka Ranska on tehnyt lain siirtämiseksi ja mitä, mihin meidän pitää jatkossa kiinnittää huomiota. Asetus on hybriditekstissä ja siinä on noin 50 eri kohtaa, kansallisen päätösvaltaan. Asetus osoittaa, että halutaan välttää liian suuren erilaisuuden virheet, kun toteutetaan tätä käytännössä. Liian suuri lainsäädännöllinen hajanaisuus vääristäisi kilpailua ja valvontaviranomaiset eivät pysty toimimaan tehokkaalla tavalla työssään. Myös olen iloinen siitä, että teksti, josta eilen äänestettiin Ranskan kanskokouksessa, käyttää minimissään näitä liikkumavaramahdollisuuksia, jotta voidaan edistää Euroopasta harmonisaatiota mahdollisimman laajalla tavalla. Näiden joukossa ottaisin esille ranskalaisten tahdon sallia ryhmäkanteet korja- korvauksia varten artiklan 20 mukaisesti asetuksessa Ranskan laki tähän mennessä mahdollisesti vain tällaiset kanteet käsittelyn lopettamiseksi. Sitten uuden asetuksen myötä tämä tarkoittaa sitä, että jos rikotaan yksityistietoja vastaan, niin siitä pitää antaa korvaus. Asetuksen soveltaminen on sitä tehokkaampaa ja harmonisempaa, kun kansalliset tietosuojaviranomaiset tekevät yhteistyötä keskenään. Ranska on ensimmäinen Euroopan maa, joka jo vuonna 1978 sai kansallisen tietosuoja viranomaisen CNIL, Komission National Informatique et Liberté, sen toim- yhteistyötoimintatapa muiden eurooppalaisten valvontaviranomaisten kanssa määritellään laissa. Valvonnan tutkinnan tehokkuus, sanktioiden merkitys koskee rajat ylittävää tietojen henkilötietojen käsittelyä, kos, jos toimijana on rekisterin pitäjä, joka toimii tai ei EUn alueella, tämä taataan vastuullisen henkilön toimesta. Tässä on kyse valvontaviranomaisesta, johon tämä päätoimipaikka tai ainoa päätoimipaikka liittyy, jonka tietoja käsitellään, jotta voidaan valvoa tietojen käsittelyä ja käyttöä. Eri tahot joutuvat vaihtamaan tietoa, hyviä käytäntöjä tekemään päätöksiä konsensuksen pohjalta asetuksen mukaisessa aikarajoissa. Ranskan laki säätää siitä, että täytyy soveltaa, soveltaa kansallisia puitteita tähän uuteen yhteistyön muotoon, aivan erityisesti kun yhteistä valvontaa harjoitetaan Ranskan maaperällä. Muiden virano, kansallisten valvontaviranomaisten edustajat voivat olla läsnä Ranskan tietosuojaviranomaisen alaisuudessa. Ei voida korostaa tarpeeksi uudenlaisen yhteistyön merkitystä ja kuinka tärkeää on yhdessä puuttua EUn ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on valtavasti taloudellista iskuvoimaa. Uusi eurooppalainen tietosuojalautakunta, joka toimii jatkossa. Siellä on mukana edustajia kansallisista tietosuojalaitoksista, samoin eurooppalainen tietosuojavaltuutettu. E- tämä eli koordinoi ja yhdenmukaistaa eurooppalaista toimintaa. Kaksi asiaa on kuitenkin sellaisia, jotka aiheuttavat erilaista sovellusta käytännössä. Ensinnäkin asetus jättää mahdollisuuden jäsenvaltioille soveltaa suurempaa liikkumavaraa kansallisesti koskien joko omamansa asukkaita tai koskien eh, rekisterinpitäjiä, jotka toimivat siellä. Jotkut maat, kuten Ranska, ovat valinneet tämän ensimmäisen ratkaisun, siis asukkaiden ratkaisun, kun taas muut ovat toimineet juuri toisinpäin. Mitä tapahtuu, jos rekisterinpitäjä toimii maassa, joka on valinnut kuitenkin vaihtoehdon rekisterin pitäjästä ja kerää sitten sellaisten, sellaisia henkilötietoja ranskalaiselta tai maalta, joka on valinnut toisen ratkaisun. Toiseksi liikkumavara joka jätetään kansallisella lainsäätäjällä määritellä ikäraja 13, 13-16. Se on se ikä, jossa alaikäinen voi nautti, käyttää palveluita ilman vanhempien suostumusta. Epäile, epäilemättä kaikki ovat kuitenkin määritelleet tämän iän pyrkien suojelemaan mahdollisimman hyvin alaikäisiä. Silti tämä aiheuttaa suurta erilaisuutta jäsenvaltioiden kesken ja tämä monimutkaistaa sitä, miten sovelletaan tietosuojamääritelmiä. Tämä so, tämä muuttuu vieläkin monimutkaisemmaksi sen mukaan, kun maat keskittävät lainsäädäntönsä lapseen tai sitten rekisterin pitäjään. Lopuksi vielä yksi asia, joka liittyy käytännön asetuksen kohdalla. Äh, yleinen tietosuoja-asetus muuttaa valvontalogiikkaa. Siirrytään e- e- etukäteisestä luvasta siihen, että vastuullistetaan yrityksiä ja hallintoja. Suuret digitaalialan yritykset ovat tämän ymmärtäneet, kuten osoittaa se, että on, he ovat muuttaneet tietojen käsittelypolitiikkansa ja sitten nyt kysyvät, viime viikkoina ovat kysyneet somekäyttäjiltä suostumusta uusiin sääntöihin. Jos eri yritykset näkevät asetuksen tilaisuutena, pienimmät yritykset kuitenkin pelkäävät, että tästä syntyy varsin raskasta toimintaa niille. Ranskan laki on muuttanut Knillin tehtäviä, jotta se soveltuu, soveltuu uuteen tilanteeseen. Pyritään helpottamaan sääntöjen noudattamista, laajentamaan sertifiointimekanismin sovellusalaa ja pyritään varmistamaan tietojen käsittelyn turvallisuus. Samoin Ranskan tietosuojaviranomainen on saanut suurempia valtuuksia ja se pystyy mukauttamaan ja vahvistamaan toimenpiteitä, jos rekisterinpitäjät eivät noudata velvollisuuksiaan. Sitten ammatilliset järjestöt ovat tarttuneet tähän asiaan laajalti ja en, ja ovat ennakoineet suuria muutoksia. Tiedotuskampanjoita on pidetty eri sektoreilla, jotta voidaan valmistaa mahdollisimman hyvin yritykset uuteen tilanteeseen, auttaa niitä arvioimaan, missä määrin ne jo toimivat asetuksen mukaisesti ja avustamaan niitä sitten, kun ne eh, pyrkivät lisäämään tietosuojaviranomaisia tai miten ne suhtautuvat eh, rekisterin pitäjiin. Vielä lopuksi asetus on merkittävä edustusaskel Euroopalle se vastuullistaa digitaalista alaa. Tämä on välttämätöntä aikana, jolloin Cambridge Analytica-tapauksen kaltaiset skandaalit ovat huolestuttaneet kansalaisia. Tämä erottaa meidät kilpailijoistamme Amerikassa ja Kiinassa sillä edellytyksellä, että jäsenvaltiot käyttävät järkevällä tavalla kansallista harkintavaraa. Asetus voi tätä kautta mahdollistaa sen, että unioni pysyy tavallaan keulakuvana tietosuojakysymyksissä tietojen käsittelyalalla, jo, jonka kehitys on todellakin aivan rajoitonta nykypäivänä. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia näistä puheenvuoroista. On hienoa, että näin monia asioita tuli jo katetuksi. Ennen ensimmäisiä parlamentin jäseniä Haluaisin vielä kerran kannustaa teitä täyttämään nämä siniset kupongit, jos haluatte puheenvuoron, ja toimittakaa se sihteeristölle. Täällä on jo aika paljon Euroopan parlamentin jäseniä pyytänyt puheenvuoroa, mutta kansallisten parlamenttien jäsenet myöskin ovat tervetulleita käyttämään puheenvuoron. Ja ensimmäiseksi Spulitis Latviasta. Olkaa hyvä. Hello. Thank you for, uh, Kiitoksia näistä esityksistä. Kaksi kysymystä. Ensin Jelinekille. Te hienosti kerroitte siitä, mitä Itävallassa on saatu aikaan, mutta kansanedustajana kysyisin, kuinka paljon kaikki tämä maksaa, kun loitte tämän järjestelmän ja byrokratian. Kysehän on paikallisesta paikallisista viranomaisista, mutta kuinka paljon kaikki tämä maksoi? Se oli yksi kysymys ja toinen sitten Puolan edustajalle. On ymmärrettävää, että esimerkiksi Latviassa meillä on tietosuojalakeja ollut jo vuodesta 2000 ja asetus korvaa ne. Mutta nyt kun ajatellaan haasteita, emme mainitse näitä suuria dinosauruksia, eli YouTube, Facebook, Google. Uskotteko henkilökohtaisesti, että meidän pitäisi käyttää turustien vastaista lainsäädäntöä, kun ajatellaan, mitä Facebookin kanssa juuri tapahtui? Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten voitte lyhyesti vastata näihin kysymyksiin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä ei maksa veronmaksajille yhtään mitään. Kiitos. Wenn ich, äh, wenn ich diese Frage... Siis jos nyt oikein ymmärsin. Siis tarkoititteko sitä, kuinka paljon näiden rakenteiden luominen on maksanut, niin se on hoidettu sisäisesti. Meillä ei ollut mitään ulkoisia neuvonantajia, meillä on kokemusta ja omaa tietoa jota hyödynnettiin. Itse olen ollut mukana monissa koulutuksissa, jotka liittyivät muutoksiin. Ja näiden kokemusten pohjalta ja kaiken tiedon pohjalta tehtiin muutoksia. Ja Itävallassa tämä ei aiheuttanut mitään lisäkustannuksia. Kiitos. Okay, I, I leave it here for the concrete question. Selvä. Ja muut asiat voidaan sitten ottaisin myöhemmin, kun olemme kuulleet enemmän kysymyksiä. Ja seuraavaksi Trizek Sloveniasta. Eh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin todeta, että minulla on hiukan ongelmia sen suhteen, mistä tästä puhutaan. Ei sen takia, etteikö tämä olisi tärkeä asia, vaan siitä syystä, että olen käsitellyt tätä asiaa 25 vuotta, mutta en ole ollut ammattimainen poliitikko pitkään. Sikäli kun tiedän, Suomessa on tulevaisuuskomitea ja kaikissa parlamenteissa pitäisi olla tällainen tulevaisuuteen luotaava valiokunta, sillä me olemme aina jäljessä. Näistä asioista olisi pitänyt keskustella 20 vuotta sitten. Mitä, mihin 20 vuotta on kulunut? Tämä kysymys on kaikille kokeneemmille poliitikoille. Olen ollut itse vain neljä vuotta tässä virassa. Toiseksi haluaisin mainita Google, Facebook ja muut ohjelmat. Nämä ovat yrityksiä, joiden päätoimipaikka on Euroopan unionissa. Kaikki tiedämme sen. Ja kolmas. Hyvin usein saan kuulla, että tehdään eurooppalainen piilaakso. No se on pelkkää utopiaa. Se, mitä meidän pitäisi tehdä, on kehittää omia algoritmiamme, omia selaimiamme. Ranskassa esimerkiksi näin on tehty. Siellä on selain, joka suojaa yksityisyyttä paljon paremmin. Ja se suojaa myös ihmisoikeuksia paljon paremmin. Merikainen direktiivin lisäksi ja niiden pohjalta meidän tulisi todella ryhtyä keskustelemaan siitä, nyt 20 vuoden viiveen jälkeen, että millä tavalla algoritmit koodataan lainsäädäntöön ja millä tavalla kaikki tämä soveltuu sitten politiikkaan. Ja tässä suhteessa meidän poliitikkojen tulisi ensin ymmärtää, mitä tässä tapahtuu. Meidän tulisi ymmärtää, mistä keinoälyssä on kysymys, ja meidän tulisi ymmärtää nämä algoritmit. Nämä ovat siis asioita, joita tulisi käsitellä ne tulisi myös olla tietoisia siitä, että olemme ikääntyvä yhteiskunta, mikä myös merkitsee osaltaan sitä, että meidän tulisi kouluttaa kansalaisiamme paremmin niitä, joilla ei ole niin korkea tietokonekäyttötaitoja, jotta nämäkin pystyisivät suojautumaan. Kiitoksia. Thank you for your contribution. Kiitoksia kysymyksestä. Ehkä pieni palaute työstä, joka liittyy tulevaan komiteaan. Meillä on parlamentissa komitea, joka tarkastelee tiedettä ja teknologiaa. on ilmeisesti haluaa vastata tähän. Oui, merci. Kiitoksia. Tässä puheenvuoron tämä todellakin puhuttelee minua, tämä kollegan tämä kysymys. Nämä kysymykset ovat ihan tämän keskustelun ydinkysymyksiä. Algoritmit, nämä tuovat usein esille. Myös Ranskassa me olemme alkaneet laatia pientä artiklaa tästä aiheesta tekstiin, mutta kaikki, mikä liittyy keinoälyyn, meillä on ollut mahdollisuus meillä on asiantuntija joukossa, joka on hyvin keskittynyt näihin kysymyksiin. Tehän tiedetään, että komissiokin on juuri julkaissut tiivistelmän tästä aiheesta. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Euroopan pitää kääntää kanssa tulevaisuuteen, eikä matkia, mitä muut ovat tehneet, vaan todellakin harkita ja miettiä asiaa kollektiivisesti, mikä on meidän asemamme tällä vuosituhannella näissä asioissa, jotka koskevat meitä ja jotka koskevat me vieläkin enemmän tulevia sukupolvia. Te sanoitte, että meidän olisi pitänyt toimia näin 20 vuotta sitten. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että tällä hetkellä kilpailijamme eivät ole vielä tässä vaiheessa, joten tämäkin asia kyllä kannattaa ehkä laskea meidän eduksemme. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Venovic vielä. Quick response to... Kiitoksia. Nopea vastaus näihin kommentteihin, mikä liittyy liittyen vanhentuneisiin lakeihin ja Yhdysvaltojen tilanteeseen. Viittasin siihen, että suuri voitto tässä kysymyksessä on se, että tämä laki koskee myöskin piilaaksoa ja muita yrityksiä. En tiedä, tuliko tässä väärinkäsitys, mutta tämä pitää nyt vielä selventää. Eli lakia sovelletaan kaikkiin ihmisiin, jotka toimivat tai elävät EU-ssa, ei pelkästään tämä koskee eu kansalaisia. No olisiko tämä pitänyt tehdä 20 vuotta sitten? No EUlla, EU on, olisi voinut tehdä tämän, koska nämä asetuksen periaatteet eivät ole mitään uusia. Nämä periaatteet ovat vain kehittyneet ja ne eivät vanhene niin nopeasti. Jos verrataan yleistä tietosuoja-asetusta ja tämänhetkisiä lakeja, niin periaatteet ovat suurin piirtein samat. Eli tämä osoittaa, että periaatteet selviävät teknologian kehityksestä, eli tämä on oikea tie edetä. Ei pidä luoda lakeja, jotka vanhevat liian nopeasti, koska ne ovat liian täsmällisiä, vaan nimenomaan pitää pohjautua vankkoihin periaatteisiin. Ja palveluista, joita Euroopassa pitäisi kehittää ja kilpailla Yhdysvaltojen kanssa. Ikävä kyllä meillä ei ole mandaattia pakottaa ihmisiä valitsemaan muita palveluita kuin mitä he ovat valinneet. Eli jos ihmiset haluavat Yhdysvaltojen palveluita, niin meidän täytyy suojella niitä eikä pidä vaatia, että yritykset löytävät uusia ratkaisuja Eurooppaan. Se ei ole oikea tapa edetä, ja asetus on tähän oikea vastaus. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Lopes Aguilar, SND-ryhmästä Euroopan parlamentista. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kuulun niiden joukkoon, jotka suosittavat käsittelisin tätä tietosuojapakettia, joka tulee voimaan 25.5. Ja mielestäni on vain selvää se, että tällainen paketti sinne puhuu kaksiosaisesta paketista. Lisäksi tämä suuri läpi, läpimurto askel eteenpäin siirtyminen – passiivisreaktiivisesta lähestymistavasta proaktiiviseen lähestymistapaan tietosuojassa. Uusi tapa toimia, aktiivinen vastuu, ei pelkästään julkisella puolella, vaan myös yksityisellä. Ja tämä horisontaalinen osa on oleellinen tässä suhteessa. Haluaisin ottaa esille kaksi kysymystä kansallisten parlamenttien edustajille, eli jäsenvaltioille. Ensinnäkin kun puhutaan tietosuojan parantamisesta, tietosuojan viranomaisten kohdalla ensimmäinen asia on artikla 29 muuttaminen ja sen siirtäminen lautakunnaksi ja toiseksi viranomaisten ei tarvitse olla pelkästään valmiita tähän muuttumiseen, vaan niitä täytyy parantaa myös kansallisessa lainsäädännössä jäsenvaltioissa. Eli haluaisin siis katsoa jäsenvaltioiden puoleen sen suhteen, että mitä tehdään, jotta voidaan varmistaa se, että yhdessä tämänkaltaisen ajoituksen kanssa, eli 25 että nämä valvontatoimenpiteet hoidetaan niin, että nuo viranomaiset kykenevät tehtävänsä taimavan to, täyttämään oikealla tavalla. Ja toinen kommentti, jonka haluaisin esittää, koskee sitä työtä, jota me nyt käsittelemme Euroopan parlamentissa. Kysymys on sähköisen yksityisyyden asetuksen täytäntöönpanosta tai loppuviemisestä, ja jäsenvaltiot jumittavat sitä. Tämä ei ole ainoa lainsäädännön kohta, jota jumitetaan neuvostossa. Ja haluaisin kiinnittää kansallisten parlamenttien edustajien huomioon tähän, jotta voitaisiin varmistaa se, että tämä osa työstä hoidetaan niin, että Euroopan lainsäädäntö saadaan vietyä loppuun. Ei pelkästään, että koko tietosuoja-asetus saadaan täytäntöön pantua, vaan että voidaan myös täydentää tätä kuvaa niin, että saadaan aikaiseksi myös sähköistä suojaa Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuksille, jotka ovat mukana digitaalisten yhteismarkkinoiden täytäntöönpanossa. Kiitoksia. Seuraavaksi Budloski Puolasta, olkaa hyvä. Thank you for picking up this subject. Kiitoksia kovasti, että käsitellään tätä tietoisuuden kysymystä. Pidin kovasti Katasen Simin Levitsin kommenteista ja minulla on muutama ajatus, jota haluaisin muiden kommentoivan. Mielestäni tällä hetkellä täytäntöönpanemme yhtä tärkeintä asetusta tietosuojan alueella. En tiedä teidän maistanne, mutta omassa maassani Tämä tulee aika myöhään, mitä tulee siihen, että ymmärretä, miten yritykset ymmärtävät tämän asian. Sama koskee herra Trevetsiä Slovenista. Slovenista. En ole ollut pitkään itse poliitikko, mutta täytyy kertoa yrittäjän, johtajan, yrittäjän, työntekijän, omistajan näkökulmasta, että paitsi isot yritykset, jotka tietenkin hoitavat tämän asian kunnolla, niillä on juuri sitä resurssit käytössä, mutta pienet yritykset vasta var, varsin myöhään ovat ymmärtämässä asetuksen täytäntöönpanovaatimuksia. Ja mitä olen huomannut, on pikemminkin se, miten pitää vältettäisiin juuristen kiistojen kiistat, miten välttää hankaluudet täytäntöönpanossa. Ja estäisin kysymyksen, jos tämä tehdään johtuen heistä tai johtuen prosessista, miten me yritämme suorittaa tehtävämme. Ymmärtääksemme tehtävämme on paremmin suojella kansalaisiamme, paremmin ymmärtää tiedon arvoa ja paremmin hallinnoida dataa yrityksissä. Mitä saavutamme nyt? Olemme mm, sitten mahdollisia seuraamuksia, valtavia seuraamuksia yrityksille ja vaadimme muutosta. Tämä ei ole mielestäni oikeaa muutoksen toteuttamista, joten ehdottaisinkin sellaista, että sen sijaan, että on vain laki, niin annamme tämmöisen polun tavallaan, miten haluamme, että täytäntöönpano tapahtuu ja mitä aiomme jatkossa mitata. Jos me tiedämme, että kahden vuoden kuluttua asetuksen pitäisi toimia käytännössä ja ihmiset tietävät, mitä se tarkoittaa, niin silloin meillä pitäisi olla toimenpide, että määritelmä kuinka monta yritystä ymmärtää, mitä tapahtuu. Vuoden päästä tiedämme, miten on täytäntöönpano onnistunut maassa, koska suurimmassa osassa maissa me emme vieläkään tiedä, miten paikallinen täytäntöönpano tulee toteutumaan. Ja tämä on oikea tapa hoitaa asia minun mielestäni. Me olemme kovasti jäljessä, ja tämä ei koske vain omaa maata, niin uskon, että muutkin, muuallakin Euroopassa ollaan jäljessä. Ei niinkään tätä tulla juuri sen täytäntöönpanoon, koska potentiaalisesti tämä hoituu helpostikin parlamentissa, mutta kun ajatellaan käytännön toimeenpanoa, miten yritykset ymmärtävät, mitä tämä tarkoittaa, miten yritykset valmistellaan tähän, mitkä ovat oikeat prosessit yrityksissä hoitaa tietosuoja. Kiitos. Thank you very much for, for this Kiitoksia Tämä oli hyvä kommentti meille kaikillahan ongelmia, jotka liittyvät siihen, miten paremmin ymmärretään se, mitä täällä tehdään. Eli tänäinen kokous on hyvä tilaisuus saada tämä suunnitelma toimimaan. Seuraavaksi Kosoboli Kreikasta. Olkaa hyvä. You have to use the microphone. Laittakaa mikrofoni päälle. On, your, uh, on the other side. Okay. Or, oh, yeah, okay. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να συγχαρώ και να επενέσω τους Kiitoksia. Haluaisin kiittää siitä, että tämä keskustelu on järjestetty liittyen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon Euroopan unionissa. Teknologinen kehitys on ollut nopeaa, eli meidän piti muuttaa oikeudellisia puitteita, jotka ovat olleet voimassa vuodesta 1995. Silloinhan internet oli vielä ihan lapsen kengissä. Ja nyt meillä on asetus, jota sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, ja se on erittäin tärkeää. Olemme nähneet, että teknologia kehittyy erittäin nopeasti, joten meidänkin on edettävä nopeasti ja me olemme jo itse asiassa myöhässä. Omassa maassani Kreikassa laki, joka liittyy kyseiseen direktiiviin vuodelta 2016. Siihen on liitetty täytäntöönpano toimenpiteet ja itse asiassa Kreikan parlamentti äänestää tästä tulevina päivinä. Tätä kautta asetusta on helpompi soveltaa. Tietosuojaviranomainen Kreikassa on jo kovan työpaineen alainen, eli meidän täytyy lisätä resursseja ja henkilöstöä, jotta työmäärästä selvitään. Toinen asia on se, että tuomioistuimen, tuomioistuinten täytyy saada tietoa kehityksestä. Tuomioistuimethan ovat riippumattomia, mutta tuomarit on kuitenkin koulutettava. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia puheenvuorostanne. No niin, nyt olemme saaneet jo lisää näitä kuponkeja. Lähettäkää niitä lisää tänne, jos haluatte puheenvuoron. Ja seuraavaksi Dias de Euroopan parlamentin kansanpuolueesta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin toivottaisin tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien kollegat, erityisesti kollegat Espanjasta – No ei ole pakko esittää kysymyksiä. Tämä on keskustelu eri kannoista. Eli voisin kertoa kansallisten parlamentin jäsenille pari asiaa ja sitten esitän ehkä yhden kysymyksen. Teidän täytyy muistaa, että kun neuvoteltiin direktiivistä ja asetuksesta, Euroopan parlamentti lainsäädäntömenettelyssä on ollut toiminnassaan sellainen, että on asetuksen ja direktiivin säädökset huomioon. Tämä asia liittyy tietojen käsittelyn rikos- ja yhteyksissä Älyrajat, Frontex, rajan ylitystietojärjestelmä, Europol, Eurojust, syyttäjäviranomainen – Kun ajatellaan näitä menettelyitä ja omia lainsäädäntöaloitteitamme, niin tulevaisuudessa saattaa liittyä tiettyjä ongelmia. Ja olemme saaneet aikaan muutoksia, jotta tämä asia on saadettu hoidettua kuntoon. Ja varmaan on perusteltu syy tähän asiaan, mutta olen yllättynyt siihen, että näissä neljässä paneelissa – ei ole mukana Buttarellia, eli Euroopan tietosuojavaltuutettu. Tähän varmaan on jokin syy, mutta olisi ollut hyvä, jos hän olisi ollut mukana tässä keskustelussa. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Niin, Tähän haluttiin mukaan kansallisia tietosuojavaltuutettuja, jotka puhuvat täytäntöönpanosta. Ja seuraavaksi Fuge Belgiasta. Merci, merci beaucoup. Je... Kiitoksia. Tekisin kysymyksen Rova Enionille. Uh, uh, Voisin palata kysymyksiin, joita Rovainio käsitteli alaikäisten suojelusta ja kuulla kansalaisjärjestön kannan, joka suojelee kansalaisia tässä asiassa on tietänyt on tehty liikkumavaraa jäsenvaltioille, mitä tulee koulutukseen, ohjeistukseen, miten voidaan nauttia oikeusta ja niin edelleen. Mikä on tämän kansalaisjärjestön mielipide, joka edustaa kansalaisia juuri tässä asiassa? Kiitoksia. Um, do you, do you want to answer directly? Haluatteko vastata tähän heti Uh, thank you for the question. Um... Kiitos kysymyksestä. Mitä tulee alaikäisten suojeluun? En nyt kiinnitä niin suurta merkitystä tähän ikärajaan, josta on niin kovasti keskusteltu. Pitäisikö se olla 13 vai 16 vuotta mielestäni, niin me emme tule käytännössä estämään sitä, että yhä nuoremmat ja nuoremmat menevät eh, verkkoon ja käyttävät palveluita, joten mitä korkeampi tietosuojakynnys on, sen paremmat avoimuusmekanismit käyttäjävalvontaa varten, mutta myös kun pyritään kouluttamaan käyttäjiä Tästä puhutaan asetuksessa, mutta pitää luoda tästä ohjeislainsäädäntöä ehkä myös. On pyydetty, että varmistettaisiin vain parempi tilanne koskien alaikäisiä. En usko, että voimme tehokkaasti suojella heitä luomalla jotakin erityisiä mekanismeja vain sen takia. Ja tämä on niin vaikea todistaa ja täytäntöönpanna velvoitetta tarkistaa käyttäjän ikä, mutta mitä paremmat säännöt yleisesti ottaen olemassa, sen parempia tuloksia saadaan myös alaikäisten kannalta. Um, Kiitoksia. Enjon, haluaisitko tekin vielä vastata tähän? Niin, meillähän on käyty paljon Ranskan parlamentissa keskustelua tästä asiasta – ja tästä iästä meille ehdotettiin jo 13 vuotta, koska se on todellakin koulutus, joka on merkityksellinen. Ja sitten päädyimme 15 vuoteen, mutta pyrimme vetoamaan siihen, että, että me saamme tätä parantua tietoa ja sitten myös sitä, että meidän tulee kouluttaa kouluissa tästä asiasta yhä nuorempia digitalisoituneeseen maailmaan ja sen vaaroihin. Ja sitä me pyrimmekin tekemään myös kansallisessa koulutusohjelmassamme ottamaan huomioon nämä eri, ja ottaen ne huomioon eri organismeissa ja kyseisissä ministeriöissä. Sen sijaan, jos tässä nyt otan hieman esille se, mitä naapuri sanoi, hän totesi, että tämä ikä ei ole merkityksellinen. Se on kuitenkin juridisesti mm, otettu käyttöön. Sillä voi olla merkitystä niille yrityksille, jotka tätä prosessia joutuvat panemaan. Okay, thank you very much. Um, and... Kiitoksia. Seuraavaksi Ralo Espanjasta. Gracias, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jatkan aiheesta, joka liittyy alaikäisiin, mutta puhun tästä vähän yleisemmin. Yksi huolenaiheeni on tässä tilanteessa, kun ajatellaan tietosuoja asioissa tapahtunutta vallankumousta viime kuukausina. Nyt aletaan nähdä tiettyä etäisyyttä sääntöjen ja todellisuuden välillä. Asetus pohjautuu sille, että on yhdistetty aktiivinen ja reaktiivinen strategia. Ja tämä on suuri haaste, joka liittyy asetukseen. Tämä on suuri uutuus ja olemme hyvin toiveikkaita tämän suhteen, mutta nyt olemme huomanneet tiettyjä piirteitä, jotka osoittavat, että proaktiivinen strategia ei olekaan niin tehokas kuin reaktiivinen strategia. Hanskan edustaja juuri totesi, että asetus on johtanut melko kattavaan epäharmonisointiin, ja äläikäisten ikäraja on tästä hyvä esimerkki. Me katsomme eri ikiä 13-17 vuoteen. Joissain maissa tämä on 13 vuotta, 14, Ranskassa 15, joissain 16. Tästä tulee suuri ongelma, kun ajatellaan sitä, miten sääntöjä voidaan tehokkaasti soveltaa. Ja tästä yksi esimerkki, joka mielestäni on aika selkeä. Eli WhatsApp-yritys. WhatsApp lähettää viestejä käyttäjilleen – joissa pyydetään, että annetaan uudelleen suostumus palveluiden käyttämiseen ja jossa pitää vahvistaa, että on vähintään 17-vuotias. No, WhatsApp valitsi tämän ylärajan ja katsoo, että tällä tavalla se sitten muodollisesti ratkaisee ongelman. No kaikki alle 17-vuotiaat, 13, 14, 12, 10, 9-vuotiaat tietysti painavat, että kyllä. Eli että he ovat vähintään 17-vuotiaita. Tietosuojaviranomaisilla on velvollisuus taata se, että asetusta noudatetaan. Ja yrityksillä pitää olla kohtuulliset toimet, joilla varmistetaan henkilön ikä silloin, kun tämä lupa annetaan. Tämä on suuri haaste, jotta ei syntyisi mitään epäluottamusta käyttäjien ja lainsäädännön välille, joka nyt on astumassa voimaan. Ja olemme alkaneet huomata, että siellä on tämän tyyppisiä puutteita. Kiitos. Very much. Kiitoksia. Haluaisiko joku vastata tähän? Thank you for this comment, uh, especially on consent. Kiitoksia tästä kommentista, erityisesti suostumuksesta. On tärkeää tarkastella, miten isot yritykset päivittävät tietosuojapolitiikkaansa näinä viikkoina ennen kuin se tulee voima, olen samaa mieltä siitä, että jos vain iskee äh, rastin ruutuun, niin sanotaan, että on 16 vuotta, jos niin ei sillä ole mitään merkitystä. Siksi kommentoikin tässä jo ikää en vähättele eroa, jos on 10 tai 13 tai 16-vuotias verkossa. Siinähän on valtava ero, mutta yksinkertaisesti meillä ei ole tehokkaita keinoja suojella aikaisen aikaisia verkossa, joten pitää valita koulutus tai tiedottaminen eikä niinkään vaihtoehtoa että ei voi tehdä tiettyjä toimia tietyn ikäisen, koska se ei vain tule toimimaan käytännössä. Siellä vielä yksi lyhyt kommentti näistä pop-up äh, kysymyksistä. Monet niistä yritykset tarjoavat vaihtoehdoksi suostu nyt tai myöhemmin. Ei oikeastaan anneta vaihtoehtoa suostumus nyt tai ei ollenkaan. Minun mielestäni tämä on painostusta, jota harjoitetaan käyttäjien suuntaan, ja, äh, jotta he antaisivat suostumuksensa ja sitten laillistetaan jotkut käytännöt ennen kuin asetus tulee täysin voimaan. Tämä on asia, joka minun mielestäni kiertää tässä lakia ja todellinen ongelma. En tiedä, voidaanko siihen nyt tarttua juridisesti, mutta ainakin poliittisesti meidän pitäisi panna tämä asia vahvasti merkille. Thank you very much. I have... Kiitoksia. Ja sitten täällä Zippel, Gomez, Stevens ja Intfeld Euroopan parlamentista. Ja he saavat puheenvuorot, mutta jos vielä joku kansallisen parlamentin jäsenistä haluaa puheenvuoron, niin ilmoittakaa siitä tällä sinisellä kupongilla. Eli seuraavaksi Zippel SND-ryhmästä, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin katsoa menneisyyteen, koska mehän päätimme tästä asetuksesta vuonna 2016. Kaksi vuotta valmisteluaikaa on ollut hallituksille ja viranomaisille, yrityksille, kansalaisjärjestöille. Ja joskus minusta vaikuttaa siltä, että vain viime viikkoina nyt sitten jotkut sidosryhmät ovat ryhtyneet valmistautumaan tähän sillä muuten on kyllä vaikea selittää sitä, miksi viimeisen neljän viikon aikana minulle suunnataan erittäin tarkkoja kysymyksiä, joista en ole kuullutkaan aikaisemmin. Yksi kysymys minulta olisi siis se, että meillä on ollut kaksi vuotta valmistautua tähän. Ja yksi tavoitteista on ollut harmonisoida standardit, koska tietosuojahan on ollut olemassa jo kauan ennen tätä asetusta. Kuitenkin yksi tavoitteista on ollut se, että meillä olisi yksi standardi kautta Euroopan, joka tekee helpommaksi sen, että varsinkin pk-yritykset voivat ja kansalaiset myös voivat saada sitten käyttöönsä vain yhdet normit, joita käsitellään. Mikä teidän kokemuksenne on esimerkiksi työryhmässä, kun puhutaan valmistelusta jäsenvaltioissa, kun pyritään soveltamaan sitä näihin asetuksiin? jotka saattavat olla uusia. Toinen kysymys koskee sitten näitä säätelijöitä. Minulla on lehdistötiedote, jossa todetaan, että 24 viranomaisesta, jotka ovat vastanneet tähän kysymykseen, vain 17 on sitä mieltä, että ne ovat täysin valmistautuneita hyödyntämään uusia mahdollisuuksia tämän asetuksen puitteissa. Eli jälleen kerran, mikä teidän vastauksenne on, ovatko tietosuojaviranomaiset valmiita toimimaan niin, että ne voivat edesauttaa muita täyttäntöön panemaan nämä säännöt. Ja minulla on myös aika tarkka kysymys, se ei nimenomaan mainita tässä asetuksessa, mutta mitä tapahtuu kuvien, valokuvien kanssa? Tämä kysymys tuo jatkuvasti esille. Jos on kuva, jossa on ihmisiä kadulla, jalkapallostadionilla, torilla, voinko tuota kuvaa käyttää, saanko ansata sillä rahaa vai tarvitseeko suostumuksen joka ikiseltä, joka voidaan nähdä tuossa kuvassa. Ehkäpä Jelinek ja Njung voivat kertoa meille siitä, millä tavalla te sääntelette tätä omassa maassanne, vai onko tämä edelleen myös teidänkin maissanne avoin kysymys? Kiitos. Ja ehkä Jelinek voisi vastata tähän. Uh, Kiitoksia näistä kysymyksistä erityisesti mitä liittyy tähän valmisteluun. Meitäkin pommitetaan. Näin on ollut viimeisen kahden vuoden aikana ja varsinkin viime viikkoina ja kuukausina. Ja tämä on aika hämmästyttävää. Ja joskus tuntuu siltä, että tietosuoja olisi tipahtanut taivaasta. No, tämä ei tietenkään ole näin. Meillähän Itävallassa esimerkiksi on ollut jo 40 vuotta tietosuojalainsäädäntöä. Asetus on jatkokehitystä direktiiville ja meillä pitäisi olla yhteisiä standardeja Euroopassa. Eli silloin sääntöjä pitää mukauttaa kaikissa jäsenvaltioissa, eli kyse ei ole mistään foorumishoppailusta. Eli tämä siis valmistelusta. Kyse on asioista, joiden olisi pitänyt olla selviä jo aikoja sitten, ja näitä sääntöjä olisi pitänyt yrityksissä noudattaa jo vuosikymmeniä. No nyt sitten täytyy katsoa, millaisia lisävelvoitteita on, mitä lisätehtäviä tulee. No usein sanomme tähän, että lukeminen auttaa. Asetus on ollut voimassa jo kaksi vuotta ja meillä oli valmisteluvaihe ja siirtymävaihe, joka oli kaksi vuotta kuten yleensäkin. 25. toukokuuta ei ole mikään uusi tai salainen päivämäärä, eikä tätä lakitekstejäkään ole mitenkään salailtu. Se on saatavilla monilla kielillä ja tietysti vielä on paljon asioita, jotka täytyy selvittää tuomioistuimessa, mutta se ei kuitenkaan saa estää meitä etenemästä muiden lakien osalta. 24 viranomaista ja ainoastaan 17 on riittävästi resursseja. Tietenkään me emme tiedä, kuinka paljon rajat ylittäviä tapauksia tulee tapahtumaan seuraavina viikkoina, kuukausina tai vuosina. Ei tätä tiedetä. Epävarmuus tietysti johtaa siihen, että on täysin mahdollista, että monet viranomaiset sanovat, että meillä ei ole riittävästi resursseja sen voi täysin ymmärtää. Ei minulla ole mitään kristallipalloa, enkä tiedä, onko Itävallan tietosuojaviranomaisilla riittävästi resursseja. Olemme pyytäneet lisäpaikkoja. Näin tulee tapahtumaan muissakin valtioissa, eikä tämä nyt mitenkään ilahduta minua, mutta tämä on kuitenkin pantava merkille. Ja tietysti pyrimme siihen, että kaikki tietosuojasetuksen vaatimukset täytetään. Komissio artiklan 52 mukaisesti voi neuvotella jäsenvaltioiden kanssa, mikäli resursseja ei ole riittävästi eikä tehtäviä pystytä hoitamaan. Tässä hiukan laajempi kuva tilanteesta. Ja esimerkiksi Itävallassa tietyt tehtävät jäävät pois, mutta sitten saamme uusia tilalle. Kaikkia asioita ei ole otettu huomioon riittävällä tavalla, mutta katsoisin kuitenkin, että meillä on oma yksikkömme näitä asioita varten. En tiedä, kuinka paljon työtä tässä yksikössä tulee olemaan 25. toukokuuta lähtien, mutta me olemme valmistautuneita ja toivottavasti olemme riittävän valmistautuneita. Jos emme, niin sitten pitää parantaa tilannetta. Ja meillähän on siihen velvollisuuskin. Kansallisten parlamenttien pitää myöskin vaatia tätä, ja kansalliset viranomaiset myöskin tulevat tätä vaatimaan. Tämä on etuna riippumattomuudessa. Kiitos. Enjon. Il y a plusieurs... Euh, Tässä kysymyksessä tuli montakin eri kohtaa. Mitä tulee kansalliseen viranomaisen, niin kuin minä sanoin, niin KNIL on ollut jo vuodesta 78 tämä viranomainen, tietosuojaviranomainen on nähnyt, mitä sen tehtävät ovat kehittyneet, tehostuneet teknisten juridisten keinojen lisääntyessä. Samoin asiantuntijoilla on ollut suurta merkitystä ja heidän kokeillaan, joten kun tätä uutta asetusta nyt lukee ja tulkitsee, niin senkin tehtävä on nyt laajentunut. Olemme täysin tietoinen siitä, että Ranskan tietosuojavaltuutettu saa lisää voimavaroja ja keinoja Tästä olemme kaikki tietoisia, mutta tämä pitää nähdä myös budjettikysymyksenä, ei vain laillisena kysymyksenä. Tietenkin tulemme painostamaan sen suuntaisesti, että meidän tietosuojaviranomaisemme jatkossakin voi vahvistaa asemaansa ja toimintaansa tulevina vuosina. Se on jo kaksi vuotta valmistautunut tähän tilanteeseen, on laatinut videoita, ohjekirjoja, järjestänyt konferensseja aiheesta, on yrittänyt ryhtyvät myös olla yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan, koska monet AY-liikkeet ovat tarttuneet myös tähän kysymykseen ja pyrkineet kouluttamaan jäsenkuntansa. Me itse parlamentissa parlamentaarikkoina myös yritämme edistää, tiedottaa tästä uudesta lakitekstistä yrityksissä. Tietysti valmistautumisen taso vaihtelee esimerkiksi yrityksen koon mukaan, niin kuin jotkut täällä ovat sanoneetkin, pienimmät yritykset ovat joskus huolissaan aiheesta, mutta meidän tietosuojaviranomaisella on myös tärkeä ohjaava tehtävä. Näissä on aina, aina tehty, tehnyt ja aikoo jatkossakin tehdä, joten tämä ei ole mitenkään jäykkää toimintaa, vaan tässä vahvistetaan vielä tätä ohjeistusta ja yritysten tukemista. Thank you very much. Maybe, uh... Kiitoksia. Ehkä yksi huomio tähän valokuvakeskusteluun. Kun ajatellaan ilmaisunvapautta, kyse on artiklasta 85a, niin sitten jäsenvaltioiden on vielä tehtävä tehtävänsä. Oui, dans le cas de la France, nous avons aussi... Niin, Ranskassahan meillä on myös lainsäädäntö, joka koskee oikeutta kuviin, ja se koskee kaikkia näitä eri näkökohtia ja luvan pyyntöä esimerkiksi lapsilta, jota täytyy pyytää aina kaikissa tilanteissa Eli tässä on teksti, joka poikkeaa tietosuoja-asetuksesta, joka on ollut olemassa jo ennen sitä. Okei, okay. thank you very much. Uh, now... Kiitoksia. Sitten vielä kaksi kansallisten parlamenttien edustajaa ja sen jälkeen muut Euroopan parlamentin jäsenet. Seuraavaksi Esken Saksasta. Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Huomenta ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta olla keskustelemassa tietosuojapaketuksesta ja sen kansallisesta täytäntöönpanosta. Me kaikki odottelemme, miten käy eri perusoikeuksille ja kuinka tämä sitten toimii käytännössä. Tämä on hyvin kiintoisa uutinen Saksasta. Esimerkiksi Saksassa tuomioistuimessa on hyväksytty kameran materiaalia jos esimerkiksi kuvaa itseään liikenteessä ja sitten saa todisteita onnettomuudesta, niin sitten tietosuoja kysymyksissä. Tämä on aika mielenkiintoinen tilanne. Saksassa ja varmaan monissa muissakin jäsenvaltioissa ollaan hiukan rauhattomia. Kaksi vuotta on ollut aikaa sopeutua uuteen asetukseen. Eli nyt olen vähän huolissaan siitä, kuinka nopeasti valvonta viranomaiset langettavat sakkoja. Saksassa on lähetetty esimerkiksi paljon varoituksia. Tämä koskee myöskin kansalaisyhteiskuntaa, jossa se on herättänyt paljon huolestuneisuutta. Much. Uh, next Kiitoksia. Seuraavaksi Toledano Espanjasta. Muchas gracias, señor presidente. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. On aivan selvää, että te, teemme lakeja asiasta, joka jatkuvasti kehittyy ja muuttuu. Äh, tietosuojalainsäädäntöä meillä on ollut jo kaikissa maissamme, ja se voi olla enemmän tai vähemmän tehokasta, mutta se ei ole kuitenkaan homogeenisella tasolla kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on suuri edistysaskel ja eikä varmaankaan viimeinen. Varmasti meidän pitää jatkossakin kehittyä ja sopeutua tilanteeseen. Minulla on muutamia ajatuksia edustan Espanjan kansanedustuslaitosta Radia de Mera jo puhui näistä kysymyksistä jonkin verran. Puhumme paljon tästä direktiivistä, mutta anteeksi asetuksesta, mutta on myös tämä direvitti 1881 koskee, koskee tietosuojaa, tutkimuksia, eurooppalaisissa virastoissa, poliisi- ja oikeuslaitoksessa tutkimansa rikkomuksia. Onkin tärkeää pohtia, että on tiettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät tietojen, tietosuojaan, jotka määritellään yksityisissä yrityksissä, jotka logistikin haluavat tarjota palveluita, mutta se on tämmöistä taloudellista etua ja meidän pitää tehdä selkeästi ero sen välillä, mikä on yleinen etu ja virastojen ja muiden etu, joiden pitää hallinnoida näitä tietoja erittäin varovaisesti ja huolellisesti, mutta myös tarvitaan oikeudellista seurantaa ja valvontaa, että vältetään se, että että voidaan äh, suojella rikoksilta ja suojella käyttäjiä. Sitten täällä mainittiin muitakin henkilöitä on myös sellaisia elimet, jotka pyrkivät ottamaan tehtäviin alaikäisiä. Siksi pitää miten toimitaan eri alustoilla netissä. Alaikäisiä pitää pystyä tarjoamaan etystä suojelua myös näiden sopimusten suhteen, joita he alle tai tekevät. Ja kansallinen taso ehkä näissä kysymyksissä on lainsäädäntö usein ihan nolla. Kiitos. Ja sitten Gomez SND-ryhmästä Euroopan parlamentista. like to... Kiitoksia. Haluaisin ensin reagoida siihen, mitä Latvian kollega aiemmin kysyi, että eikö meidän tulisi pohtia antitrust-lainsäädäntöä, jotta voitaisiin torjua määrävä markkina-aseman väärinkäyttöä Facebookin, Googlein ja muiden toimesta. Olen aivan samaa mieltä. Minusta meidän tulisi tehdä se ja paljon enemmänkin. Me tarvitsemme verotusta ja se on oleellinen kysymys ei pelkästään se, että päästään eroon määräävästä markkina-asemasta, vaan että saadaan aikaiseksi tasa-arvoinen toimintaympäristö pk-yritysten kanssa tällä alalla. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää, että me lainsäädäntäjät kannamme vastuumme tässä suhteessa. Euroopan parlamentissa meillä on konkreettisia ehdotuksia. Me teemme yhteistyötä komission kanssa, joka tekee ehdotuksia tässä suhteessa. Ja se on äärimmäisen tärkeää. Tämä on yksi tapa joilla me voimme saada aikaiseksi eron sen suhteen ja saada aikaiseksi lisää tässä asiassa. Tämä on asia, josta ollaan yleisesti ottaen erittäin huolissaan ja digitaalinen maailma, jossa elämme, se kas, tämä kasvaa sen takana. Minun kysymykseni ovat puhujille mukaan lukien Stojanovic kun tiedetään, että tietosuojasetusta sovelletaan yleisesti. Ja kun tiedämme, että kapasiteettiin saada selville se, mitä omien kansalaisten tietojen kohdalla tapahtuu, että niitä työstetään eri alustoilla kautta maailman, ei pelkästään niin sanotuissa markkinasuuntautuneessa maailmassa, jossa jotenkin tavalla tai toisella voidaan saada aikaiseksi tällainen Cambridge Analytican kaltainen skandaali. Esimerkiksi Wunwei ja Alibaba, jotka kiinalainsäädännön mukaan joutuvat tarjoamaan sen tiedon, joka niillä on, täytyy varastoida Kiinaan. Mitä varten, mitä, mihin sitä käytetään, niin tämä on asia, jossa meidän Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien täytyy jatkaa toimintaa. Emme saa unohtaa tätä. Monilla yrityksillämme on sopimuksia näiden yritystä ja näin eurooppalaisten tiedot menevät eteenpäin. Eli tässä on yksi kysymys siitä, että mitä tapahtuu ja mitä mieltä olette tästä asiasta, millä tavalla voimme tässä suhteessa toimia. Sitten on kovasti samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että tässä tarvitaan tuomioistuinten, syyttäjien ja tuomareiden kovaa koulutusta. Se on totta. Tämän asetuksen alaisuudessa meille tulee valtava määrä oikeustapauksia käsiteltäväksi. Ja mitä tapahtuu sitten, kun valtiomme itse ovat tästä vastuusta? Jos ajatellaan, että esimerkiksi tämä niin sanottu Intian tapaus, jossa Harar Ohematakusen kaltainen, joka on kansallinen eh, identifiointiohjelma, ja siinä itse valtion viranomaiset väärin käyttävät kansalaisten tietoja kaiken näköisiin tarkoituksiin, petoksiin ja niin poispäin. Silloin kun valtion vastuussa tietokannoista, ideistä, sosiaaliturvasta, verotuksesta ja sitä väärinkäytetään, niin siinä on kyseessä asia, joka tietosuoja-asetuksessa pitää olla yleiset säännökset ja sitten niitä tulee tietenkin soveltaa tuomioistuimessa, kun tämänkaltaisia tapauksia tulee esille. Ovatko kansallisviranomaiset tätä pohtineet? Silloin kun ne pohtivat tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoa. Kiitoksia. Very much. Uh, I'd like... Kiitoksia. Käymme ensin puhujalistan loppuun ja sitten kuulemme viimeiset vastaukset. Seuraavaksi Stevens, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, huomenta kaikille. Tässä on tullut jo monia asioita esille, mutta palaisin nyt hiukan siihen seikkaan, että meillä on tämä yleinen tietosuoja asetus nyt Euroopassa, mutta miten me voimme oikeastaan taata sen, että yhtenäisellä tavalla tulkitaan asetusta. Tämä liittyy 28 kohta 27 jäsenvaltioon. Niillä on kaikilla tietosuojaviranomainen suurilla ja pienillä valtioilla. Niillä ei kaikki ole samoja keinoja käytössään, mutta mielestäni meidän pitää yhdenmukaisella tavalla tätä tulkita. Ja mikä tässä on sitten e, Euroopan tietosuojavaltuutetun rooli, puuttuukohan asia, jos hän huomaa, että jossakin maassa poiketaan tulkinnasta, mennään väärään suuntaan tulkinnallisesti, tar- pitäisikö yhteistyömuotoja, hyviä käytäntöjä, pitäisikö niitä jakaa, jos syntyy tulkintaongelmia, pitäisikö niistä keskustella yhdessä. Entä sitten komissio, onko sillä rooli näissä asioissa, jotta se tavallaan stimuloisi tällaista toimintaa ja varmistaisi yhdenmukaista tulkinnassa ja täytäntöönpanossa. Ja entä sitten pienet yritykset, Tästä, tätä on täällä jonkun verran käsitelty, mutta voittoa tavoittelevat järjestöt esimerkiksi, jotka liittyvät, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta, miten ne täyttävät velvollisuutensa, koska usein ne eivät ole saaneet tarvittavia yrityksen neuvoja. Ja miten tuetaan siis pieniä yrityksiä? Minusta tämä on mielestäni tärkeä seikka. Sitten on puhuttu koulutuksesta, tiedottamisesta, äh, lisäkoulutuksesta yksilöillä ja yrityksillä, mutta mielestäni olemme unohtaneet tässä vanhemman väestön, tai vanhemmat, hehän ensisijaisesti ovat vastuussa lapsistaan, ja minun mielestäni on tärkeää informoida kunnolla vanhempia, jotta he voivat myös saada lapsensa paremmin ymmärtämään näitä asioita ja antamaan paremman, parempaa tietoa. Ja sitten mitä tulee joihinkin suuriin yrityksiin, Facebook vaikka, jotka kiertotietä vähän tavallaan kiertävät näitä vaatimuksia ja silti tarjoavat näitä tietoja kolmansille tahoille. Tietenkin ne voivatkin tähän kiertää. Tämä on todella ohut linja tässä, jota kulkee, joten haluaisin tietää, miten te aiotte puuttua näihin asioihin. Thank you very much. Kiitoksia. Ja vielä yksi kansallisen parlamentin edustaja. Vinde, Espanjasta, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja, että sain vielä näin myöhäisessä vaiheessa puheenvuoron. Asetus, joka astuu kymmenen päivän kuluttua voimaan, on merkittävä muutos, kun ajatellaan perusoikeuksia ja sitä, miten operaattorit noudattavat uusia sääntöjä ja miten valvontaviranomaiset toimivat. Tällä hetkellä Espanjassa tätä asiaa käsitellään parlamentissa. Asiaan on esitetty yli 350 muutosehdotusta. Ja nyt täytyy nähdä, mitä sitten tapahtuu, kun tämä asia siirtyy valiokuntakäsittelyyn. Kuten Rajo sanoi, niin meidän täytyy varmistaa, että sääntö toimii myöskin todellisuudessa. Ja kysyisin, onko teillä jotain suosituksia meille maissa, joissa lainsäädäntö on jo olemassa ja joissa on hyvin paljon kokemusta. Siitä olisi meille hyötyä, kun yritämme ottaa mukaan nämä suositukset tekstiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Intfeld ALDE-ryhmästä Euroopan parlamentista. Yes, thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kovin ilahtuneena olen mukana tässä kokouksessa tänään, koska muistan ne lukuisat kokoukset, joita meillä on ollut, jotta päästäisiin tähän asetukseen. Olemme työstäneet sitä no, oikeastaan vuodesta 2012 eteenpäin jo ennen kuin tämä esitys oli esillä. Joten olen kovin kilahtunut siitä, että senkin, että näin paljon huomiota. Myös kiitos Cambridge Analytican, joka oikein hyvin kampanjoi tämän asetuksen puolesta. Hämmästyttävää kuitenkin on, kuten monen muidenkin puhujien mielestä, se, että saamme paljon kysymyksiä ihmisistä, jotka ovat erittäin huolissaan siitä, mitä tällä asetuksella tarkoittaa, voidaan, miten nyt tätä voidaan soveltaa, täytyykö vastata erittäin vaikeisiin velvoitteisiin. Meidän täytyy muistuttaa ihmisiä siitä, että eihän tässä nyt tyhjästä aloita, kuten Birgit Zippelkin totesi. Meillä on jo direktiivi, joka on vuodesta 1995 ollut voimassa. Ja se, mikä minua huolettaa, on se, että ilmeisesti tiedon taso on niin matala, ja täytäntöönpano on myös niin heikkoa, että ihmisillä on ollut aavistustakaan siitä, että tällainen tietosuojasäännöstö on jo ollut olemassa. Jos siis ollaan yrityksen johdossa nyt tänä päivänä, nyt yhtäkkiä herätään siihen, että meillä on tietosuoja-asetusta, niin mitä ihmettä on hommattu viimeiset 20 vuotta? Tämä on asia, josta meidän tulisi myös olla huolissamme, sillä selkeästikään me emme ole silloin hoitaneet tehtäviämme hyvin, jos eivät ihmiset ole tietoisia olemassa olevasta lainsäädännöstä. Silloin meillä on opittavaa tässä itsellämmekin. Minulla on myös vaikutelma siitä, että meillä on paljon väärinkäsityksiä. Monet ovat sitä mieltä, että heidän täytyy täyttää erittäin korkeat normit, täytäntöpana erittäin monimutkaisia säännöstöjä. Ei kaikkien näin tarvitse tehdä, jos omistaa vaikka leipomon, niin silloin todennäköisesti ei tarvitse vastata samoihin vaatimuksiin kuin Facebookin. Tämäkin on se viesti, joka täytyy välittää ihmisille. No, ottakaa iisisti. Ei tilanne ole niin paha. Ja se, mistä keskustelemme iltapäivällä, valitettavasti en pääse paikalle mukaan, on täytäntöpaneaste direktiivin kohdalla. Tämä nimenomaisesti oli paketti. Paketti, olen erittäin huolissani nähdessäni, että direktiivin täytäntöpano on miten nollatasolla. Jäsenvaltiot eivät suinkaan hoppuile sen täytäntöönpanossa. Miksi? Mistä syystä? Haluaisin todella kehottaa täällä kansallisten parlamenttien kollegoita asettamaan tämän kansallisten parlamenttien prioriteetiksi, sillä täytäntöönpanon määräaika on jo mennyt umpeen. Ja minun mielestäni komissionkin pitäisi katsoa tätä ja varmistautua siitä, että jäsenvaltiot nopeasti tätä täytäntöönpanot. Jos eivät, niin sitten pitää käynnistää rikkomusmenettely. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Vielä viimeinen puhuja kansallisesta parlamentista, Mikolacik Puolasta myöskin. Szanowni Państwo, przedstawione... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, kaikki huomionne alaikäisistä ja lapsista ovat erittäin tärkeitä. Käytännössä on kuitenkin paljon ongelmia ja on ikävää, että yleisestä tietosuojaisuuksesta ei juurikaan tiedetä mitään. Puolan senaatissa on työryhmä, joka käsittelee sitä, miten voidaan varmistaa lasten turvallisuus verkossa, internetissä. Tämä on meille tärkeä asia. Käsittelemme lähinnä tietojen läpinäkyvyyttä Näiden tietojen täytyy olla helposti ymmärrettäviä, varsinkin kun ne koskevat alaikäisiä ja lapsia. Tällä mainittiin monta kertaa se, että myöskin vanhemmilla pitää olla tietoa ja kokemusta siitä, miten voi valistaa omia lapsia, kun kyse on tietojen käsittelystä ja ongelmista, joita siihen saattaa liittyä. Me laadimme kirjeen opetusministerille, kun ajatellaan asetuksen täytäntöönpanoa. Ja kouluissa pitäisi järjestää tiedotuskampanjoita. Ja ehkä tämä pitäisi ottaa myöskin mukaan opetussuunnitelmaan, jotta lapset eivät jää täysin oman onensa nojaan ja tietävät, miten voidaan antaa suostumus tietojen käsittelylle ja niin edelleen. Kansalaisia pitää kasvattaa ja alaikäisiä ja lapsia erityisesti, mutta myöskin opettajia. Ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on toimittaa kaikki nämä tiedot kaikkein nuoremmille. Kaikki, mikä voi parantaa heidän tietouttaan siitä, miten voi suojella henkilötietojaan, siitä on apua. Ja meidän täytyy toimia tässä systemaattisesti ja meidän pitää toimia kattavalla tavalla. Kiitos. But not least, uh, miss... Kiitos ja sitten vielä Fulmeier Euroopan parlamentista kansanpuolueesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin tyypillisesti saksalaisesti me luemme sitä, mitä komissio julkistaa. Ja tammikuussa komissiolta tuli tiedonanto, eli uudet suuntaviivat liittyen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon 25. toukokuuta alkaen kävin läpi tämän tekstin, mutta nyt kun katson näitä tietoja, esimerkiksi tietosuoja-asiantuntijat ja at 29 työryhmä tähän mennessä, kun ajatellaan profiilien luomista, henkilötietojen loukkaamista, avoimuus, sertifiointi, soveltuvuus, sisäiset sitovat tietosuojasäädökset, tietojen käsittely ja niin edelleen. Nämä suuntaviivat eivät vieläkään ole olemassa. Eli mielestäni EUn puolella meidän täytyy nyt hiukan tarkastella itseämme. Eli että se, mitä hyväksytään, niin komission pitää jotenkin se välittää jäsenvaltioihin, jotta täytäntöönpanossa olisi yhtenäisyyttä. Yritykset ovat jo vuosikausia käsitelleet näitä kysymyksiä, mutta kyse on suurista yrityksistä. Ajatelkaa vaikka PK-yrityksiä. Ei siellä ole niin paljon mitään juridista kapasiteettia. Jos on vaikka kahdeksan työntekijää, niin ei siellä ole mitään omaa juristia, joka huolehtisi asetuksen noudattamisesta. Eli juristisesti nämä tahot eivät ole kovin päteviä eikä heillä ole siihen välttämättä varaa. Eli valtion pitää tarjota apua, mutta tällä hetkellä Saksassa tilanne on se, että siellä on 16 tietosuojavaltuutettua 16 osavaltiossa, joissa sääntöjä tulkitaan eri tavalla, ja meillä pitäisi olla yhtenäistä tulkintaa. Jos pelkästään Saksassa on 16 erilaista tapaa tulkitaan, niin se on sitten hauska nähdä, miten Euroopan tasolla käy. Meillä on erilaisia tulkintoja, joita on havaittu. Kansalaiset alkavat nyt vasta tietää tästä. Eli nyt näitä asioita on vietävä eteenpäin ja meidän täytyy tarjota tukea ja pyytäisin nyt, että kansallisten parlamenttien edustajat ottavat huomioon sen, että jotkut yritykset poistavat eh, sivustonsa netistä, koska he pelkävät, että he tekevät jotain väärin. Ja voidaan sanoa, että se on ihan järjetöntä, mutta vaikka näitä kovin sääntöjä ei ole kovin paljon, niin monet pelkäävät eh, sitä, että he eivät tiedä näistä säännöistä ja saattavat vahingossa rikkoa niihin, niitä. Mutta tämä asia nyt on tulossa, halusimme vai emme. Että, eli meidän täytyy nyt muistaa, että on ihmisiä, jotka eivät ymmärrä tietosuojakysymyksiä. He tuntevat vain oman arkielämänsä ja työnsä, ja näitä ihmisiä täytyy auttaa eikä vain todeta, että he eivät ole tähän mennessä pitäneet riittävästi huolta tietosuojakysymyksistä. Uh, I will now turn... Kiitoksia. Sitten palaamme paneeliin. Vastaus ja loppupuheenvuorot. Eli Jelenik ensin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Koitan vastata näihin yksittäisiin kysymyksiin, jotka oli osoitettu minulle. Ensinnäkin Gomesin kysymys Eli jos valtio itse on syypää, viranomaiset joutuvat myöskin noudattamaan näitä sääntöjä, totta kai. Ja kansalliset tietosuojaviranomaiset joutuvat noudattamaan näitä sääntöjä, jotka on kirjattu asetukseen kansallisella tasolla. Sitten kysyttiin suurista ja pienistä tietosuojavaltuutetuista ja mikä on Euroopan tietosuojavaltuutetun rooli, onko yhteistyötä, onko tietojen vaihtoa, mikä on komission rooli. No, tietysti jo nyt yritämme mahdollisimman johdonmukaisesti soveltaa säädöksiä. Eli tulevaisuudessa meidän täytyy toimia. Meillähän on eurooppalainen tietosuoja lautakunta ja se katsoo sitä ja tarkastelee sitä, että jäsenvaltiossa sovelletaan asetusta samalla tavalla. Myöskin Euroopan tietosuojavaltuutettu on osa tätä lautakuntaa, eli osa tätä tiimiä. Euroopan komission rooli on se, että komissiokin voi laatia lausuntoja tietyistä aiheista. No miten pienet järjestöt saada tukea? Käsittääkseni kaikki tietosuojaviranomaiset Euroopassa ovat aset laittaneet paljon tietoja nettisivuilleen. Esimerkiksi Itävallassa meillä on suuntaviivoja muille kuin juristeille. Ja sieltä on käyty paljon katsomassa näitä tietoja. Ja siellä on myöskin kyselykaavake, jonka ihmiset voivat täyttää. Tämä on siis tarkoitettu muille kuin juristeille. Meidän täytyy varmistaa, että säännöt ymmärretään koska nämä säännöt eivät koske pelkästään juristeja, vaan ihan kaikkea lainsäädäntöä. Lisäkoulutus, vanhemmat, vanhempien täytyy opastaa lapsiaan. Monet nuorista osaavat jo käyttää internettiä. Ja sitten, mitä yritykset ovat tehneet viimeisen 20 vuoden aikana, No monet eivät ole noudattaneet tietosuojasäädöksiä ja monet sitten heräsivät siinä vaiheessa, kun alettiin uhata rangaistuksilla. Sen jälkeen tietosuoja asia tuli esiin monissa yrityksissä. Monet yritykset olivat näitä noudattaneet jo aikaisemmin, mutta ne, jotka eivät ole näin tehdä, eivät ole olleet kovin suuria. Ne, jotka eivät noudattaneet sääntöjä, olivat hyvin pieniä. Nyt näistä asioista tulee näkyvämpiä, eli otetaan esiin ne, jotka eivät noudata sääntöjä. Kyse ei ole tietenkään pelkästään kansallisen tietosuojavaltuutetun tehtävä, vaan kyse on yhteiskunnallisesta tehtävästä. Mutta no, kyllä te nyt sen tiedätte täällä Euroopan parlamentissa. sen Holmeierille Saksasta suuntaviivat, artikla 29 työryhmä, jo 14 suuntaviivaa on laadittu, ne löytyvät verkkosivuilta. Ai mitä? sind jetzt erst... Niin ihan lyhyesti. Te olette nyt vasta aloittaneet tehtävänne, eli aikaisemmin ei näin ollut. Siis näitä tähän komissiolta on tullut ilmoituksia jo tammikuussa ja vasta huhtikuussa tähän sitten ryhtiin. Eli vai onko komissio toimittanut meille vääriä tietoja? Niin en nyt halua tässä väittää vastaan, mutta kokemuksesta tiedän, että nämä suuntaviivat ovat olleet jo pidempään artikla 29 työryhmän nettisivuilla. Ne hyväksyttiin viimeisen puolen vuoden aikana. Ja sitten te puhuitte pieni pk-yrityksistä. Ja voi tietysti ymmärtää sen, mitä sanoitte. Monissa yrityksissä on pelkoja. Ja se ei liity tähän perusasetukseen. On monia ammattialojen edustajia, esimerkiksi monilla aloilla näille ihmisille on annettu tukea, ja monille se ei riitä, toisille riittää. Ja yksi asia on tämän asetuksen mukana tullut, nyt on monia kekseliäitä yrityksiä, jotka ovat todenneet, että näitä sääntöjä pitää noudattaa, tai muuten tulee rangaistus. Mutta kaikkia pitää varoittaa ennen rangaistusta, mutta kyse on siitä, että täytyy toimia suhteellisesti ja kaikki pitää ottaa huomioon. Kaikki ponnistelut, no tietysti Facebookin tilanne on erilainen kuin jonkun pikku leipurin, mutta lasta ei saa nyt heittää pesuveden mukana. Kiitos. Thank you very much, Ms. Jelenek. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Jimelovic. Kiitoksia. Niin monia asioita haluaisin ottaa esille, mutta yritän ottaa esille kolme tärkeintä, jotka liittyvät antitrust-säännöstöihin ja alustoihin, Uskon, että tämä on seuraava suuri asia ja toivottavasti tässä talossakin tapahtuu niin, että kykenemme tätä Euroopan unionina käsittelemään. Tosin vetoaisin Euroopan parlamentin jäseni siinä, että pitää muistaa, että tässä ei ole kysymys siitä, että jaetaan yrityksiä, jos me haluamme jakaa näitä alustoja, niin silloin kyllä lapsi heitetään pesuveden mukana. Sen sijaan meidän tulisi pyrkiä siihen, että saadaan yhteensopivuutta ja avata pääsy näihin alustoihin ilman, että tuhotaan ne kilpailukykyisiin niin, että ihmiset voivat niitä käyttää, mutta että niissä on korkeammat turvamenetelmät kuin mitä muuten. Tämä siis kommenttina Gomesille, ja olen aivan ehdottomasti samaa mieltä. Monet kommentit, joita esitettiin, niissä minusta taustalla kuuluu pelko siitä, että pienet järjestöt kärsivät tästä, mm, että ne eivät saa riittävästi tietoa. Olen samaa mieltä Jelinekin kanssa siitä, että meillähän on useita eri resursseja käytettävissä, mukaan lukien ne, joita kansalaisjärjestöt ovat luoneet, kuten meidänkin verkostomme. Paljon tietoa on. Se, mikä puuttuu, on tällainen vahva kampanja jota me kansalaisjärjestönä emme kykene luomaan. Voin vakuuttaa teille sen, että olemme yrittäneet viimeisen kahden vuoden aikana saamaan aikaiseksi tällaisen tilanteen, että olemme pyrkineet vetoamaan Euroopan komissioihin, jotta nämä tarjoaisi meille mahdollisuuksia. Jatkuvasti saamme kuulla ei-vastauksen. En tiedä, miksi näin tapahtuu. Minusta tässä on kyseessä suuri epäonnistuminen ja en ymmärrä niitä joilla on budjetointia tämän kaltaisen toimintaan, että ne eivät olisi tehneet hyvää tiedotuskampanjaa. Se olisi pitänyt tapahtua viimeisen kahden vuoden aikana, enkä tiedä miksi ne on tapahtunut. Se on valtava virhe ja nyt siitä maksetaan. Nyt on paljon myyttejä ja, ja väärinkäsityksiä, jotka ovat tämän asian ympärillä. Innetfeltin kommentteihin olen voimakkaasti samaa mieltä siitä, että meillä on valtava haaste koko paketin täytäntöönpanossa ja voin tarjota teille vain esimerkin omasta maastani Puolasta, jossa tämä täytäntöönpano säännöstö on julkaistu kaksi viikkoa sitten, se on edelleenkin lainsäädäntöluonnos, ja se on niin täynnä poikkeuksia, että se itse asiassa on koko direktiivin logiikkaa vastaan niin pitkälti, että meille tulevat matalammat standardit, jos se hyvätään kuin mitä meillä tähän mennessä oli. Mukaan lukien täysi poikkeus kaikille lainsäädäntöviranomaisille lukunottamatta poliisia, kaikille muille, joilla on mitään tekemistä ähm, tutkimusten kanssa. Näin aiemmin ei ollut. Ja tieto kansalaisille ei tarjota. Eli tilanne voi mennä niin huonoksi kuin se minun maassani on. Ja todellakin pelkään, että tässä eurooppalaisilla mailla ei ole kykyä tällaista epäonnistumista estää. Lopuksi meidän tulisi katsoa myös poikkeamia, jotka liittyvät julkisen lainsäädäntöön tässä suhteessa, sillä nekin ovat jäsenvaltioiden paikkansa panemia, ja nämä voitaisiin helpommin ottaa valvontaa Euroopan komission ja parlamentin toimesta. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Enio, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä keskustelu osoittaa, että meillä on paljon yhteisiä huolia. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevina kuukausina teemme jatkossakin työtä kansallisten parlamenttien kesken, mutta myös Euroopan parlamentin kollegojen kanssa asioiden parissa, jotka ovat todella perustavanlaatuisia. Edelleen eurooppalainen lautakunnalla tulee olemaan erittäin tärkeä koordinointitehtävä ajatellen kaikkia kansallisia tietosuojaviranomaisilta varmistetaan se, että äh, tekstin tulkinta tapahtuu samalla tavalla ja tämä oikein hyvin täytäntöönpanna. Nämä ovat olennaisia kysymyksiä uskoakseni. Nyt vastaisin kuitenkin joihinkin kysymyksiin. Esimerkiksi pienet yritykset, mielestäni viesti, jota meidän pitää jatkossakin toitottaa tavallaan on, että yksi perusperiaatteista asetuksessa – joka on uutta verrattuna aikaisempaan direktiiviin ja kansalliseen aikaisempaan lainsäädäntöön. Kaikki perustuu siis riskianalyysiin, joten tar- mitenkään tämä ei riity nyt Facebookiin. Olemme ihan eri maailmassa. Tämä pitää ymmärtää ja välittää oikein jälleen kerran hyviä käytäntöjä on vaihtunut meidän ja viranomaisten kesken Olemme nyt tällaisen prosessin alussa, jota pitää jatkossakin valvoa ja varmistautua siitä, että ollaan oikealla tiellä, mitä tulee edistys käyrään. Ja nyt kun olen kuullut näitä kommentteja ja pelonaiheitakin, joita kollega tässä vieressä otti esille, niin olisiko mahdollista voida vertailla kaikkia näitä eri tekstejä? Komissio voisi sen tehdä, mutta parlamentti varmaan voisi myös osallistua tähän työhön, jotta voidaan juuri tarkastella niitä kohtia, jotka voivat herättää kysymyksiä, mutta joita pitää jatkossakin työstää, jotta lähentyminen toteutuu paremmin tulevina vuosina lainsäädännöllisesti. Uh, Kiitoksia kaikista keskustelussa mukana olosta ensimmäisessä osiossa. Kiitos vierailemme. jelenik joutui jo lähtemään. Ja nyt pyytäisin, että toisen osion puhujat tulevat tänne eteen. Judika Fan, Luc Hendricks ja Pascal Gelin. Toinen osio myöskin liittyy yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon, vaikutus yksityiseen sektoriin ja PK-yrityksiin. Nämähän tulivat jo esille ensimmäisessäkin osiossa, mutta nyt niihin voidaan syventyä hiukan enemmän. Eli odottelemme, että vieraamme ovat täällä puheenjohtajapöydän takana ja sitten aloitamme. Okay, uh, dear ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Aloitamme nyt toisen osion parlamentin välisessä valiokuntakokouksessa, jossa aiheena on yleisen tietosuojapaketin täytäntöönpano. Ja tässä osiossa vierainamme ovat Judy Fan, lakiasiantuntija ja tietosuoja vastaava Ubisoftista, Luke Henriks, yrityspolitiikasta ja ulkoasioista vastaava johtaja käsitteollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalaisesta liitosta, ja Pascal Geli, joka on tietosuoja vastaava Schneider Electricissä. Ja kiitoksia, että olette paikalla. Ja pidemmittä puheitta annan puheenvuoron ensimmäiselle vieraallemme, ja nopeasti vielä muistuttaisin, että nyt, jos haluatte puheenvuoron, täyttäkää se keltainen kaavake. Euroopan parlamentin edustajat tietysti voivat vain minulle osoittaa haluamansa puheenvuoron. Eli ensimmäinen puhuja, Judica Elfan, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Merci à tous. Kiitoksia kaikille, kiitoksia tästä kutsusta. Ubisoft on erittäin iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus keskustella kanssanne tärkeästä aiheesta, eli tietosuojakysymyksistä, yleisestä tietosuoja erityisesti. Kuten tiedätte, uudessa asetuksessa on demokraattisia arvoja, henkilötietojen suoja, yksityissuojan kunnioittaminen. Ubisoftissa asetus nähdään mahdollisuutena Tästä on hyötyä kansalaisille ja viranomaisille. Yleisen tietosuojasotuksen myönteinen puoli on se, että esille otetaan henkilötiedot. Euroopahan kiinnitään tällä hetkellä huomio henkilötietokysymyksissä ja asetuksen ansiosta meillä on yhä enemmän yhtenäisyyttä henkilötietojen käsittelyssä Euroopassa – Nämähän ovat tärkeitä arvoja, henkilötiedot. Ja Atlantin toisella puolella tilanne on erilainen ja on hienoa, että Eurooppa siirtyy tähän suuntaan ja mahdollistaa sen, että voidaan paremmin suojella henkilötietoja. Ubisoft on yritys, joka tekee videopelejä. Olemme olleet olemassa 30 vuotta, mitä yli 40 pelistudiota viidellä mantereella. Ja meillä on jo 500 miljoonan pelaajan kokemuksia peleistämme. Kyse on mobiilipeleistä, tietokonepeleistä, konsolipeleistä. Ja tavoitteemme on tarjota mahdollisimman hienoa kokemusta. Ja mottomme on se, että love on yhtä kuin joy on yhtä kuin trust. Meidän täytyy kunnioittaa käyttäjien henkilötietoja ja yleinen tietosuoja-asetus on mahdollisuus vahvistaa pelaajien meille antamaa luottamusta. Jos haluaa luoda videopelejä, kun kyse on vaikka peliä korjaamisesta, kun on ongelmia tai luodaan uusia maailmoja, uusia tarinoita, silloin tarvitaan henkilötietoja, se on täysin välttämätöntä, joten on hienoa, että nyt on enemmän avoimuutta ja valvontaa. Tietosuojaisuus on myöskin mahdollisuus vahvistaa mainettamme ja voimme vahvistaa myöskin tietojen hallintaa. Ja tämä on niin ikään mahdollisuus tehdä juridisista esteistä kilpailuetuja. Eli miten suhtaudumme asetuksen täytäntöönpanoon? Meillä on erilaisia toimia. Olemme vahvistaneet tiimiämme, joka käsittelee yksityisyys- ja tietokysymyksiä. Olemme luokitelleet tietojamme meillä on välineitä, joilla voimme lisätä valvontaa ja läpinäkyvyyttä. Meillä on sisäisiä työryhmiä. Ja me olemme vahvistaneet tiimejämme yksityisyys- ja tietojen käsittelykysymyksissä. Tämä on siis mahdollisuus, mutta kuten sanoitte, näin ei ole kaikissa PK-yrityksissä. Ja tässä asiassa olemme täysin samaa mieltä. Meillä on myöskin epämuodollisia työryhmiä, jotka kokoontuvat viikoittain tai päivittäin epämuodollisesti tarpeen mukaan. Ja näin voidaan luoda yhteyksiä sisäisesti ja pystymme paremmin valvomaan tilanteita. Eli on ohjelma, joka otetaan käyttöön tulevina päivinä, jota sovelletaan tulevina kuukausina. Ja myöskin e-privacyin ollaan valmistautuvassa eli direktiivistä tulee asetus. Ja on ikävää, että e privacya ei ole hyväksytty samaan aikaan kuin yleistä tietosuoja-asetusta, koska me yritämme valmistautua e-privacy-asetukseen, mutta ehkä emme ole oikealla tiellä tai ehkä valmistaudumme liikaan. Ehkä kilpailijat ovat vähän pidemmälle, mutta yritämme mennä mahdollisimman pitkälle, jotta saisimme luottamusta pelaajilta ja välttyisimme skandaaleilta. Me luokittelemme jatkuvasti tietojamme. Meillä on valtavasti tietokantoja, mutta näinhän on kaikkialla täällä. Teillä omassa tietokoneessannekin on myöskin paljon tietokantoja. Se on monimutkaista, mutta myöskin hyvin kiintoisaa. Tällä hetkellä meillä on sisäisiä kumppaneita, jotka sanovat, että on hienoa saada vahvistusta yksityiskysymyksiin, koska teillä on tietoja, jotka ovat hiukan epäilyttäviä, mutta nyt meillä on parempaa tietojen hallintaa ja tämä on kilpailuetu. Tällä tavalla voidaan luoda parempia pelejä ja me teemme valtavasti työtä tietojen luokittelemisen osalta. Näin pystymme olemaan yhteydessä kaikkiin työntekijöihin ja kertomaan yksityisyyskysymyksistä ja voimme selittää, että yleisen tietosuoja-asetuksen ansiosta kaikki tiedot, jotka liittyvät esimerkiksi IP-osoitteisiin tai evästeisiin, niin kyse on henkilötiedoista, joita suojellaan, ja tämäkin on mentaliteetin muutos, ja kun on tieto pelaajalta, jolla on nimi ja sukunimi, niin sekin on henkilötieto, jota nyt suojataan. Ja on mielenkiintoista puhua kaikkien kanssa. Ja meillä on mahdollisuus tiedottaa kaikkia työntekijöitä ja mennä enemmän yksityisyyskysymyksissä. Privacy by Design merkitsee myöskin, että tiedotamme yli 1300 työntekijää asioista ja meillä on erityisiä viestintätiimejä, jotka auttavat meitä luomaan interaktiivisia moduuleja. En tiedä, tunnetteko esimerkiksi Assassin's Creed tai Joe's Dance pelit. Ja me hyödynnämme näitä tietoja esimerkiksi mainosvideoissa, joissa kerrotaan yksityisyyskysymyksistä. Ymmärrän, millaisia ongelmia voi olla pk-yrityksissä, järjestöissä. Siellä välttämättä ei ole resursseja luoda mitään sähköisen oppimisen moduuleita. Eli tätä kautta yhdessä voitaisiin miettiä erilaisia alan toimijoita. Me vahvistamme myöskin tietokantojen turvallisuutta. Joka päivä tietojärjestelmiin yritetään tunkeutua. Meillä on paljon henkilöstöä, joka suojaa järjestelmiä. Ja meillä on erityisiä työryhmiä, jotka sitten reagoivat, mikäli on tapahtunut tietoturvarikkomus. Eli meillä on ympäri vuorokauden näitä tiimejä käytössä. Ja meille tämä on mahdollisuus vahvistaa oikeudellista turvallisuutta ja katsoa, millaisia velvoitteita kumppaneillammekin on. Katsomme asetusta ja muita tahoja liittyen tietosuojasopimuksiin. Ja meillä on esimerkiksi amerikkalaisia kumppaneita, jotka yrittävät saada meitä noudattamaan omia sopimuksiaan. Me yritämme saada heitä noudattamaan meidän sopimuksiamme. Ja kaikilla on käsitys siitä, että tietosuojakysymykset ovat universaaleja. Se on myönteinen asia. Ja nyt on vähemmän muodollisuutta. Ja tällä tavalla on enemmän vastuullisuutta yrityksissä. Se on tärkeää. Myöskin esteitä on tullut esiin, kun ajatellaan vaikka muita alueita, eli pitääkö näitä sääntöjä soveltaa kaikkiin pelaajien, esimerkiksi Kiinassa, onko hänellä samat oikeudet, ja jos hän tulee Eurooppaan, niin onko hän sitten tietosuojastuksen alainen. Eli koskevatko samat säännöt kaikkia pelaajia kaikkialla maailmassa? No, tätä kautta saamme enemmän luottamusta eri pelaajilta, jotka haluavat käyttää Ubisoftin tarjoamia palveluita. Samoja sääntöjä sovelletaan kaikkiin, ja nyt on enemmän myöskin pyyntöjä tietoihimme. Joskus on vain tekninen salanimi, ei edes henkilön etu- tai sukunimeä tai sähköpostiosoitetta. Eli pitääkö antaa pääsy tällaiselle, jos joku pyytää pääsyä ainoastaan salanimen turvin? Eli näitä asioita pitää miettiä tulevaisuudessa. Näitä asioita tulee eteen hyvin usein. Ja meillä tulisi olla yhteinen lähestymistapa. Olemme yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. SNGV on yksi näistä. Eli hmm, ja lopuksi vielä. Meillä pitää olla yhtenäinen lähestymistapa, kun ajatellaan tietosuojastuksen soveltamista. Euroopan tietosuojakomitea pitää olla riittävän voimakas, koska muuten eri jäsenvaltioiden välisten viranomaisten välillä saattaa olla kiistoja. Eli se saattaa luoda ongelmia. Ja sitten kun hyvätään, hyväksytään delegoituja säädöksiä, niin yrittäkää toimia mahdollisimman yhtenäisesti ja koettakaa välttää monimutkaisuutta ja eroavaisuuksia asetuksen soveltamisessa. Meillä pitäisi olla yhteinen näkemys näistä asioista. Eli me näemme yleisen tietosuojastuksen mahdollisuutena, kasvumahdollisuutena. Se on asia, jossa kaikkien täytyy olla mukana, jotta yhä digitaalisemmassa maailmassa kunnioitetaan kaikkia käyttäjiä. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Luc Hendricks Olkaa hyvä. 10 minuuttia. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on tässä tällainen esitys. Ensinnäkin kiitän Libe-valiokuntaa kutsusta tulla tänään puhumaan. Ja pidän myös tästä otsakkeesta, miten tämä vaikuttaa yksityissektoriin mukaan lukien PK-yritykset. Ei pidä unohtaa, että 99,8 prosenttia yksityissektorista yritysmaailmassa ovat juuri näitä pk-yrityksiä. Mutta jälleen kerran kiitän teitä, että haluatte kuunnella meitä. Niille, jotka eivät tätä tiedä, Brysselin kupla ei tunne niin hyvin Euroopan kuplaa. E me edustaa työnantajia, me edustamme kansallisia jäsenemme. Meillä on 67, 67 jäsenen järjestöjä, mutta myös alakohtaisia eurooppalaisia järjestöjä kokonaisuudessa. Me edustamme 12 miljoonaa yritystä 34 maassa ja vain pk-yrityksiä, jopa mikroyrityksiä ja muita pieniä yrityksiä. Haluaisin palata vuoteen 2012 viattomiin aikoihin. Te voitte nähdä tämän myös nettisivultamme. Silloin odot, meillä oli odotuksia koskien uutta asetusta ja nyt sitten teistä riippuu, mitä aikana me voitte tarkastella, saimmeko mitä olemme aikanaan me vaatineet. Ensinnäkin on selvää, että meidän pitää ottaa huomioon uusi teknologinen kehitys ja niin edelleen kuluttajan suojan korkea taso. Tämä on selvästikin muutos, mutta myös tasapainoinen tapa käsitellä asiaa. Olisi, pitä, pitäisi välttää liian suuria hallinnollisia taakkoja PK-yrityksille. Tarvitaan kunnollisia, selkeästi kirjoitettuja oikeuksia ja velvollisuuksia tässä meillä on kyllä mielestäni iso ongelma ja kaiken kaikkiaan pitäisi välttää myös lisää hallinnollinen taakka PK-yrityksille. Meillä pitäisi olla myös käyttäjyymmärtäväisiä mm, säädöksiä. Sitten meillä lopuksi viimeisessä paneelissa puhuttiin jo tiedotuskampanjasta koskien henkilötietosuojaa, jota EU tukee yhdessä edustettujen järjestöjen kanssa eurooppalaisella kansallisella ja alueellisella tasolla. Pyydämme, pyysimme sitten siis tai jo vuonna 2012. Sitten mitä tulee PK-yrityksiin ja tähän yleisen tietosuojasetukseen ja korostaisin, että yrittäjinä me välitämme. Meillä on tärkeää oma yksityisyytemme, mutta myös asiakkaidemme yksityisyys ja asiakkaidemme ja meille on tärkeää myös oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen. PK-yritysten täytyy myös noudattaa lainsäädäntöä ja olimme jo aikanaan tyytyväisiä komission ehdotuksesta, koska tämä oli meistä hyvin tasapainoinen ja haluttiin yhdet säännöt kaikkialle EU-ssa. Mutta sitten tämä lopullinen teksti siinä ei oikeastaan noudatettu tätä ensimmäistä lähestymistapaa. Tässä löytyy todisteta, sitä kutsuttiin täällä Lex Google-lainsäädännöksi täällä Brysselissä. Se keskittyi enemmän suurempiin yrityksiin ilman, että otettiin huomioon PK-yrityksiä. Olemme pyytäneet, että meidän kommenttimme otettaisiin huomioon. No, tämä on menneisyyttä nyt niin kuin muutkin olemme investoineet paljon aikaa tiedottamiskampanjoihin ja pyrimme myös kehittämään välineitä PK-yrityksille niin kansallisella kuin ala, tasolla kuin alakohtaisesti, koska sektoreiden, sektoreiden tarvitsevat tällaista erityistä lähestymistapaa ja tässä toimitaan jos on kappaleen 132 mukaisesti asetuksessa, jossa tehtävä välittää tietoa ja välineitä. Tämä riippuu tietosuojaviranomaisilta, mutta tämä on jaettua vastuuta. Sitten kansallisella tasolla on ollut paljon yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa. Kaikkialla tämä ei varmaan toteutu ihan ihanteellisesti, mutta loppujen lopuksi jokaisessa maassa nyt hyvinkin ymmärretään, viranomaisten ja yritysten tasolla asia ja toivon, että tällainen jatkuu tulevina viikkoina ja kuukausina. Mutta asetus on aiheuttanut myös paljon kustannuksia ja paljon epävarmuutta. Palaan tähän kohtaan paljon myös tällaista hajautuneisuutta tai sirpailuituneisuutta ja eroja ja vaikeuksia täytäntöönpanna asetusta. Ja niin kuin tulemme näkemään, puuttuu äh, ammattitaitoista henkilökuntaa tiettyihin tehtäviin. Ja sitten tietenkin vaikeutena on se, että ei ymmärretä lainsäädäntöä. Sitten tässä näyttäisin teille hiukan tietoja siitä, mitä pk täytyy lukea ja ymmärtää. Ensinnäkin itse asetus. Siinä on 88 sivua virallisessa lehdessä, lähes 100 artiklaa, 29 artiklaa julkaisu ratkaisi. 9 suuntaviiva 5 niistä ensimmäinen tammikuuta 2018 jälkeen, siis vain ihan pari kuukautta sitten. Sitten viimeinen julkaistiin 16. huhtikuuta. Tämä käsitteli erittäin tärkeää aiheita suostumusta. Kokonaisuus on 237 sivua, 158 sivua tänä vuonna. Siis tämä tarkoittaa 60 prosenttia vain tänä vuonna ja neljä hiljattaisinta vain, vain englannin kielellä lähes 70 prosenttia ajoimmiksi. Ja tässäkin kyllä mielestäni meillä on ongelma, koska minä luulen, että Euroopan toimijat yleisesti ottaen joutuvat kommunikoimaan kansallisten kielillä. Joten tässä on myös ongelmaa. Sitten kuitenkin parlamentti otti huomioon PK-yritykset artiklassa 30.5 tämä koski eh, eh, tietojen käsittelytoimintaa ja rekisteröintiä että ei, ei sovellu yrityksen, jossa on alle 250 henkilöä. Ja sitten täällä on jotakin poikkeuksia, paitsi tietysti jos tietojen käsittely ei ole sattumanvaraista. Me kirjoitimme sitten kirjeen artiklasta äh, sihteeristölle ja kysymme, miten tämä pitäisi oikein nyt tulkita, koska parlamentineuvosto hyväksyivät tekstin, jossa sanotaan, että äh, on, että äh, vapautuksen voi olla, mutta sitten artikla tässä, tästä, tähän emme ole vielä sanoneet vastausta, mutta ilmeisesti vastaus löytyy nettisivulta 16. huhtikuuta 2018 sanottiin, että ei, meillä on tiukka tulkinta asiasta, koska itse asiassa jokainen yritys käytännössä oh, silloin täl, tai, tai kesällöllisesti tietojen käsittelyä, joten PK-yritykset eivät saa vapautusta, joten tämä artikla on merkitykseltään tyhjä. Sitten toiseksi Ottiko parlamentti huomioon erityiset tilanteet PK-yrityksissä? Mainitsin tämän jo jossain määrin kohdassa 13. Otan huomioon erityinen tilanne mikropienissä PK-yrityksissä. Kiitos. Nyt on tämä artikla 30.5 ja niin kuin tässä selitin, niin tämä ei olekaan mikään vapautus tai poikkeus, mutta jäsenvaltiot ja myös tietosuojaviranomaiset mitä, tai mitä rohkaistaan tähän, ja tässä toivommekin, että otetaan huomioon erityiset tarpeet, joita mikroyrityksillä, pienellä yrityksillä, pk-yrityksillä on, kun ne soveltavat tätä asetusta. Ja tämä tapahtuu sitten 25. maaliskuuta jälkeen. Ja tässä on tämä nettisivu, en halua ketään häpäistä, koska kaikki ovat tässä kyllä työnsä tehdä. Tässä näkyy Belgian yksityisyyslautakunnan sivu olen itse belgialainen, joten en halua syytellä muita maita mistään, ja sitä paitsi ei tässä syytetä yhtään mitään ja ketään. Tässä he ovat vain rehellisiä. Ja jos luette tämän ja voitte kääntää, niin täällä kysy- miksi me emme voi vielä vastata kaikkiin kysymyksiin mielestäni. Tämä on hyvin rehellinen kysymys esittää. Miksi emme vielä voi vastata kaikkiin teidän kysymyksiin? Sitten seuraavalla sivulla on hiukan enemmän selitystä, minkä takia. Ja otin tämän kuvan tästä muuhan pari päivää sitten, minkä takia belgialainen tietosuojaviranomainen viranomainen ei voi vastata meidän kaikkiin kysymyksiimme. No työ on vielä kesken, seuraamuksia ei vielä tunneta, joten näin sanovat siis tietosuojaviranomaiset itse, emmekä me. Tämän takia minun mielestäni ainoa ratkaisu ja on. Ja siksi eilen lähetimmekin Tämä liittyy eh, hotelli- ja ravintola ala ja e, e, Eurochambers. Niin me lähetimme yhteisen kirjeen siis komissaari Vera Jourovalle, jossa pyrittiin tällaista harke- vuoden siirtymäaikaa, että suositeltaisiin jäsenvaltioille ja tietosuojaviranomaisille, viranomaisille, että ne kiinnostaisivat enemmän ja neuvoisivat paremmin pk-yrityksiä ja sitoutuisivat ensimmäisen vuoden aikana olemaan asettamatta sakkoja, vaan pelkästään varoituksia, jos tapahtuu rikkomuksia. Ja mielestäni tämä on myös oikea lähestymistapa. Esittää varoituksia, yrittää ratkaista ongelmat yleisellä tasolla. Ja täytyy sanoa, että monissa maissa monet muut järjestöt ovat toimineet samalla tavalla, ovat pyytäneet myös hallituksiltaan tällaista armonaikaa tai siirtymävaihetta, jossa ei toimita niin ankarasti. Nyt aikani on tässä päättymässä, mutta vielä yksi asia. Toivon, että tämä parlamentti, saman kansalliset parlamentit, voivat auttaa meitä, kun olemme pyytäneet juuri tätä siirtymäaikaa. Kiitos. And, uh, the... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Pascal Geli. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisen parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää teitä ja haluan kiittää Libe-valiokuntaa siitä, että minulla on mahdollisuus selvittää teille meidän ohjelmaamme suhteessa tietosuoja-asetukseen. Minun on pyydetty myös kertomaan siitä, mikä meillä toimii ja mikä ei. Toivottavasti en liikaa provosoi tässä suhteessa. Aloitan myönteisellä kommentilla näin alkuun siitä, mikä toimii. Haluan onnitella teitä siitä, että kiitos teidän kovan työnne. Tietosuojaa kiinnitetään nyt tänä päivänä todella paljon huomiota. Se on todellakin monien yritysten toiminnan kohteena. Tämä on valtava saavutus, kuten olette saaneet huomata. Nyt muutamia sanoin omasta yrityksestä Schneider Electricista. Me olemme energiahallinnoinnin johtaja ja olemme ö, ö, yritysmaailmassa toimiva yritys. Synnymme Ranskassa, toimimme Euroopassa ja meillä on toimintaa kaikissa 88 jäsenvaltiossa. Olemme myös globaali yritys, 40 000 yritystä, ö, työntekijäyrityksessä ja, ja 140 000 maailmanlaajuisesti. Joten meille Tietosuoja on erittäin vakavasti otettava asema ja suhtaudumme siihen innokkaasti. Ja haluaisin tarjota teille mahdollisimman paljon yksityiskohtia seuraava kahdeksan minuutin 30 sekunnin aikana, kun kerron tästä meidän noudatusohjelmastamme ja kerron siitä, millä tavalla suuret yritykset tätä sitoumusta noudattavat. Ohjelma siis on seurausta siitä, että oikeudellista yksiköltämme ja digitaalista yksiköltämme on pyydetty tällaista noudatusohjelmaa ja sitä, millä tavalla se toimii, niin minä ja muut ovat olleet mukana tämän ohjelman luomisessa ohjauskomitean avulla ja meillä on säännöllistä raportoinnit erityinen joukko on tästä vastuussa. Miten me käytännössä sitten olemme organisoituneita? Periaatteessa meillä on keskusjoukkue tuolla päätoimistolla, joka on vastuussa ohjelmasta, joka sitten mahdollistaa sen, että muu yritys voi noudattaa tätä politiikkaa ja malleja. Ja sitten auttaa 20 jäsenvaltiota, 28 jäsenvaltiota ja muuta maailmaa noudattamaan ja täytäntöönpanemaan tätä ohjelmaa. Jokaisessa 28 jäsenvaltiossa ja muutamassa muussakin, koska meillä on myös ETA, niin olemme ottaneet esille ohjelmahallinnoijan ja sellaisen, joka on menestynyt tässä asiassa parhaiten markkina-alueella. Pyrimme viemään näitä ohjeita eteenpäin, joita olemme heille suunnitelleet. Jota lukuja antaakseni, ja tiedän, että tilanne on pk toinen. Meillä tämä on suhteessa kokoomme. Meillä on noin 300 ihmistä, jotka työskentelevät suoraan tämän ohjelman parissa – Nämä ovat tehtäviä, tämä avulla on tarkoitus sitten täytäntöönpanna niitä ohjeita, joita meille on annettu. Meidän ohjelmamme on suunniteltu erilaisten työtoimintojen ympärille, joita kaikkia käytetään sellaisten velvoitteiden täyttämiseen, jotka ovat seurausta tietosuoja-asetuksesta. En kykene nyt katsomaan niitä kaikkia tässä, mutta annan muutaman esimerkin Ensimmäinen niistä koskee tietosuojan noudatus, organisaation rakentamista. Meillä tämä on vapaaehtoinen toiminta, kun nimittäin tällainen tietosuojan viran, virkailija. Hänen tulee olla saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on yksi ö, niistä vaatimuksista, joita artikla 29 työryhmä on meille esittänyt. Näin olemme rakentaneet verkoston jokaiseen maahan – ja tämän verkoston tehtävä on varmistaa se, että sääntöjä noudatetaan maassa ja että ollaan saatavilla kaikille rekisteröidyille ja kaikille, jotka joutuvat täytäntöön panemaan tätä. Hän puhuu paikallista kieltä ja he voivat näin täytäntöön panna tehtävänsä oikein. Meillä on myös tämän lisäksi yksityisyyskomitea, joka muodostuu järjestämme edustajista, jotka sitten kykenevät antamaan ohjeita kaikissa politiikassamme ja lausunnoissamme. Toinen työtapa, jota noudatamme, on viestintä. Olemme käynnistäneet valtavan tiedotuspolitiikan kaikkien työntekijöiden kohdalla, jotta kaikki työntekijämme tuntevat nämä neljäkirjaimiset lyhenteet, tietosuoja-asetus, ja meillä on webinaareja, meillä on internetissä foorumi, jossa voidaan esittää kysymyksiä tästä asiasta. Ja vastaamme näihin kysymyksiin. Ja sitten kun tulee toistuvia kysymyksiä, niin vastaamme niihin tällaisessa usein toistuvassa kysymyskohdassa. Meillä on myös sellainen playbook, jota täytäntöön pannaan niille, jotka panevat näitä säännöksiä. Siinä on suuntaviivoja sen suhteen, miten näitä säännöksiä tulee täyttää, miten rekisteriä tulee täydentää, miten sopimukset tulee tehdä. No, tässäpä aika lentää siivillä. Toinen tärkeä tehtävä on se, että täytetään tätä rekisteriä, jota meidän pitää siis täyttää. Ja olemme näin luoneet puitteiston, jotta saamme aikaiseksi tällaisen rekisterin, aloitimme Ranskan tietosuojan viranomaisen mallista, päivitimme sitä meille tarpeellisilla tiedoilla ja sitten jokaista maata pyydetään täyttämään se ja me saamme säännöllisiä raportteja kaikista maista ja seuraamme sitten niiden edusta, edistymistä. Lisäksi pyydämme omia maitamme arvioimaan sitä, tarvitaanko vaikutusanalyysiä tässä suhteessa. Tietysti tässä ohjelmassa on myös paljon muutakin kuin mitä minä nyt olen tässä teille kuvailut. Meillä on erilaiset luettelot, erilaiset mallit, joita hyödynnetään. Sitten itse tämä politiikan muokkailu, jota me päivitämme. Eli Toinenkin tärkeä ponnistus, jonka puitteissa työskentelemme, on näiden välineiden löytäminen, niiden automatisointi, sillä Excel-mallien pohjalta työskentely ei ole mitenkään erityisen tehokasta. Näin ollen useat yritykset pyrkivät löytämään sellaisia tarjoajia, jotka voivat tarjota erilaisia työ, kaluja näihin rekistereihin, tietojen paljastuksen tie, virtoihin. Tänä päivänä mitään täydellistä työkalua ei ole markkinoilla olemassa, mutta pyrimme kuitenkin kehittelemään niitä mm, työkaluja käyttöön. Muutama loppuminuutti haluaisin käyttää korostaakseni sitä, eh, mikä ei toimi. Ja keskittyisin vielä yhteen lisäasiaan. Ihan rehellisesti sanoen, Tietosuoja-asetus ei onnistu yhdessä päälupauksistaan. Te lupasitte meille yhden yksittäisen puitteiston Euroopassa henkilötietojen suojaamiseen, jotta eurooppalaisilla yrityksillä olisi helpompaa käydä kauppaa sisämarkkinoilla. Ja meidän virkailijamme eivät ole sitä mieltä, että tämä toteutuu. Tämä on ikään kuin ranskalaisen lehtitaikinan vastine. Tässä on hirvittävä määrä kerroksia Meillä on ensinnäkin nämä yleissäännöt, sitten meillä on kansalliset säännöt, ja se on mainittu mahdollisuutena muokata näitä kansallisia kohtia. Sitten meillä on useita muita poikkeuksia, jotka tekevät elämästämme kovin vaikeaa, jos tämä alueellinen soveltamisala on erilainen, silloin tilanne on erittäin monimutkainen meidän kannaltamme. Ja Tämän kaiken lisäksi silloin kun meillä on kansallisia eroavaisuuksia, jotka menevät pidemmälle kuin mitä tietosuoja-asetus sallii, tilanne on yhä monimutkaisempi. Ja sitten meillä on artikla 29 näissä tulkinnoissa sitten kaikki tulkintaviranomaiset, jotka ovat rakentaneet valtavia kansallisten omalainsäädäntönsä tulkintasääntöjä. Ja jokaisen kansallisen tietosuojavaltuutetun omat kansalliset suositukset, jotka jotkut, joskus poikkeavat tilanteesta. Ja sitten valkoiset luettelot ja mustat luettelot. Ne ovat erilaisia yhdestä maasta toisten. Millä tavalla näiden virkailijoiden pitäisi kyetä toimimaan tässä tilanteessa, joka on näin monimutkainen? Eli kun politiikkaa rakennetaan, tarvitaan säännönmukaisia johdonmukaisia sääntöjä, jotka perustuvat eurooppalaisille konsensukselle. Ei ole mahdollista, minulla on 28 eri säännöstä, vaan yksi säännöstö, jota täytäntöön panen tietojärjestelmässäni, koska minulla on vain yksi niitä tarkasteltavaksi. Toivottavasti autatte meitä virkailijoita tekemään tietosuojasta tehokasta. Kiitoksia. Thank you very much. Um, thank you for... Kiitoksia näistä arvokkaista puheenvuoroista. Ja nyt käynnistämme keskustelun. Toimimme samalla tavalla kuin aikaisemmin. Eli ensin kaksi edustajaa kansallisesta parlamentista, sen jälkeen yksi edustaja Euroopan parlamentista, kunnes kaikki puhujat ovat puhuneet. Eli jos haluatte puheenvuoron kansallisen parlamentin edustajana, niin toimittakaa meille keltainen kaavake, jossa on teidän nimenne. Ensin Kosboli Kreikasta. Olkaa hyvä. Oh, miss, sorry, miss Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia puheenjohtaja. Aikaisemmin puhuimme valmisteluista ja siitä, että nämä asiat ovat vielä pakollisia. Kaikki asiat eivät vielä ole valmiina ja haluaisin kertoa vähän oman maani tilanteesta. Viittaan Kreikan teollisuuden teettämään tutkimukseen. Tutkimus tehtiin yrityksissä helmikuussa joka neljäs yritys Kreikassa ei ole tietoinen uudesta asetuksesta. Ja lukemaan 35 prosenttia yrityksessä joissa on alle 100 tekin työntekijää. Kaikki yrittäjät eivät tiedä, mitä henkilötiedot tarkoittavat. Joka neljäs yritys on tarjonnut, että ne eivät vielä noudata asetusta, ja 17 prosenttia totesi, että ne noudattavat asetusta vain osittain. 80 katsoo, että ne noudattavat vain pieneltä osin asetusta. Jos otetaan huomioon, että noudattamisen hinta on 40 000 euroa, niin pitkään menee vielä ennen kuin Kreikan yritykset pystyvät soveltamaan asetusta. Eikä pidä unohtaa, että erityisesti PK-yritykset Kreikassa vieläkin toipuvat erittäin kovasta kriisistä ja niiden olosuhteet ovat hankalat. Yritykset täytyy saada uskomaan, että yleinen tietosuoja-asetus tuo kilpailuetuja se pitää nähdä mahdollisuutena, mahdollisuutena investoida enemmän yritykseen ja henkilöstöön, uuteen teknologiaan ja myöskin täytyy tietää kuluttajien uudet oikeudet. Olin aika yllättynyt siitä, että tehtiin ero isojen ja pienten yritysten värille, Eivätkä kaikki velvoitteet koske pk-yrityksiä. Haluaisin korostaa tätä, koska varmaan tiedätte, että valtaosa maani yrityksistä on pieniä yrityksiä. Eli meidän täytyy muistaa se, mitä esimerkiksi Henriks totesi. Artikla 29 ja 35 tekevät merkittävän eron, ja ehkäpä myöhemmin meidän täytyy palata näihin kohtiin mutta mitään syytä paniikkiin ei ole pekoyrityksissä. Eli lopuksi uskon, että meidän täytyy järjestää tiedotuskampanjoita. Viranomaisten pitää toimia näin kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä pitää olla yhteistyötä myös kauppakamarien kanssa – ja myöskin pitää olla yhteyspiste yrityksille, jotta ne pystyvät noudattamaan näitä sääntöjä. Kiitos. Thank you very much. Uh, next. Kiitoksia. Sitten Lalo Lambert Espanjasta. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta on olen hiukan hämmästynyt, kun joistakin puheenvuorosta, jossa on viitattu siihen, että on täytetty tietosuojalainsäädäntöä pk kohdalla hämmästynyt sen takia, että, että nämä tuntuvat osoittavan, että tuletaan nyt soveltamaan tuntematonta tietosuojaa raamista, joka kuitenkin ollut voimassa jo 23 vuotta voimassa EU:ssa oli tämä direktiivi, joka oli suoraan soveltettavissa myös pk ja Monet niistä täyttivät täyttävät sen vaatimukset, eikä nyt ole niinkään paljon uutta oikeutta, joka muuta kuin mitä pk ovat jo viimeisen 23 vuoden aikana tehneet, joten emme mistään nollasta lähde liikkeelle. On olemassa oleva konteksti täällä kyllä, eikä ole järkevää, että nyt jotenkin aloitan liioitella turhia pelkoja näiden uutuuksien suhteen, joita lainsäädäntö syntyy, esimerkiksi mitä tulee näihin byrokratisiin taakkoihin. Espanjan tietosuojaviranomainen on ottanut mukaan välin, jota kutsutaan fasilitaaksi. Tätä kautta pk voivat tutustua velvollisuuksiinsa ja tutustua asetukseen noin 45 minuutissa ne voivat sitten varmistaa, mitä velvollisuuksia niillä on, että ei tämä ole mitenkään sen kummasta. Mikä on tässä suurena uuttuutena on, ja se on totta, että monissa maissa, ei nyt kaikissa, koska joissakin tämä oli olemassa aikaisemmin, ja tullaan täytäntöön panemaan näitä taloudellisia sanktioita, se on uutuus. Ja se yleistää tavallaan tällaisen sanktiopedagogiikan, haluaisin sanoa, että tervetuloa tällaiselle pedagogiikalle oli se mitä vaan, mitä valitettavasti sitten käytetäänkin. Ja on hyvä, että tämä yleistyy tässä tapauksessa, mutta ei pidä herättää pelkoa niin kuin tuntuu, että tässä nyt on tehty koska niin kuin aikaisemmassa painossa todettiin, seuraamukset, mahdolliset sanktiot pienille ja pk-yrityksille tulevat olemaan varsin vähäisiä, koska asetusta on näitä poikkeusjärjestelyitä ja sitten näitä reaktiivisia välineitä, jotka eivät ole oikeastaan sanktioita, vaan muun tyyppisiä välineitä, joten mielestäni ei ole loogista, että näin liioitellaan tätä hälytystilaa ja puhutaan näistä, tästä vuoden siirtymävaiheesta, koska tämähän vain sekoittaa mieliä. Ei sillä ole mitään merkitystä oikeastaan. Se on oikeastaan mahdotonakin. On asetus, Euroopan tasolla, jota jäsenvaltiot eivät, josta jäsenvaltiot eivät voi vapautua ollenkaan, niin tämä auta mitään tässä tilanteessa, tällainen ylimääräinen siirtymävaihe. Sitten mielestäni yksi asia, joka tuli puhe, ensimmäisessä puheenvuorossa, meidän pitää olla todella tyytyväisiä siitä, että yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan, nimittäin tämä on Euroopan standardien yleismaailmallisuus näin syntyi jo vuonna 2015 kohdalla. Tämä vaikuttaa ei vain Euroopassa, vaan maailmanlaajuisesti. Tämä liittyy tietosuojastandardeihin kaikkialla. Ainoa, mikä pitää tehdä, on to- tosissaan ponnistella kansallisten viranomaisten ja eurooppaisen tason välillä varmistaa, että tämä eurooppaisen standardin yli, yleismaailmallisuus yritysmaailmassa muualla kuin Euroopassa – todellakin vaikuttaa käytännössä eikä jää pelkästään muodolliseksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Seuraavaksi Koratsa Bild kansanpuolueesta. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi virailijaryhmän, jonka hän on kutsunut Ruotsin keskustanaisista. Eli kiitoksia, että olette mukana keskustelussa. Kiitos. Uh, Philip and, for the work you did with this historic legislation which... Kiitoksia. Tässä kyseessä on lainsäädäntö, joka asettaa maailman korkeimmat standardit tietosuojalle. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Se on ehto sille, että digitaaliset yhtenäismarkkinat voivat toimia ja että me voimme olla myöskin globaalisti kilpailukykyisiä. Minä kuulun niihin, jotka ovat erittäin iloisia siitä, että meillä tällainen säännöstä on. Olen valiokunnissani pyrkinyt saamaan aikaiseksi tasapainoisemman lopputuloksen. Minusta me emme ole siinä onnistuneet. Emme ole kyenneet tarjoamaan juridista varmuutta, ihan selkeitä säännöksiä. Ja tämä on ollut yksi niistä syistä, miksi tuota alempaa direktiiviä muutettiin. Ja minusta se, että vielä tänä päivänäkin, nyt kahden vuoden jälkeen, meillä ei ole yritykset, jotka osaavat toimia Meillä on koulujen vanhempainyhdistykset, punainen risti, jotka eivät tiedä millä tavalla pitäisi hoitaa nämä asiat. Ihmiset eivät tiedä mitä pitäisi tehdä käyntikorteille. Pikkuhotellit eivät tiedä voidaanko lähettää sähköpostia niille asiakkaille, joilla, joista on luettelo vai ei. Yritykset, kaikki haluavat todellakin hoitaa asian oikein, mutta ne edelleenkin ovat vaikeuksissa ja ainoat, jotka tässä suhteessa jotain ja saavat aikaiseksi. Tämä on todellinen kultakaivos konsulteille ja näinhän asian ei olisi pitänyt olla. Minulla on ruotsalainen yritys, joka on käyttänyt 5 miljoonaa euroa tähän asiaan. Ja tietysti sitten Googlet ja Facebookit, eihän niillä minkäännäköistä ongelmaa ole. Tehän näette sähköpostilaatikosta, niin miten tähän soveltuvat pienet eurooppalaiset yritykset ovat niitä, joihin tämä kohdistuu kaikkein raskaimmin. Ja se ei ole pelkästään väärin siitä syystä, että meidän tulisi tarjota selkeyttä eikä monimutkaisuutta. Meidän tulisi tehdä tämä helpoksi kansalaisillemme. Tietoa ei ole tarjottu riittävästi. Kyseessä on asetus, josta on nyt neuvoteltu neuvoston kanssa. Se pohjautuu poikkeuksiin. Se on ainoa tapa, jolla on saatu sopimus neuvoston kanssa. Olen myös huolissani innovaatiosta. Spotifyn kaltainen yritys – ei olisi voinut kehittyä niin kuin se on kehittynyt, jos tämä tietosuoja-asetus olisi ollut aiemmin voimassa. Toivon, että kun se nyt tulee käyttöön, niin artikla 29 työryhmä on löyhempi näissä tulkinnoissa ja että me saamme harmonisen tulkinnan kautta Euroopan unionin, sillä kuten totesin aiemmin, nämä tulkinnat ovat erittäin pirstaloituneet tällä hetkellä. Se hajottaa sisämarkkinoita, se estää mahdollisuuden toimia tehokkaammin. Ja toivon, että alussa meillä on tällainen ystävällismielinen, positiivinen suhtautuminen yrityksiin, jotka haluavat toimia oikein, mutta vieläkään eivät tiedä, miten tulisi toimia. Kiitoksia. Um, because... Kiitoksia. Aguilera joutui lähtemään ennen puolta päivää, joten hän saa nyt puheenvuoron ja sen jälkeen sitten kansallisten parlamentin jäsenen, Olkaa hyvä. Chair, for the Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kommentoida. Old joint parliamentary, interparliamentary conference. No, on hyvä, että on tällainen parlamenttien välinen konferenssi Lissabonin sopimuksen hengessä. Tätä kautta voidaan ei vain jakaa näkemyksiä ja huolenaiheita, vaan myös voidaan tavallaan vahvistaa sitoumuksemme eurooppalaisen lainsäädäntöön. Ja juuri se, äh, juuri tässä Euroopan oikeus on tärkeä. Tästä on nyt toimintaa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä niin, että eurooppalainen Euroopan oikeutta voidaan todellakin lopulta täytäntöönpanna. Me teemme oman työmme, kun hyväksymme tietosuojapaketin ja korostan nyt sitä, että tämä todellakin on paketti, koska kyseessä on sääntely, asetus ja direktiivi, joilla, puututta, joilla puututaan lainvalvontaviranomaisten tekemään työhön, joiden tehtävänä on tutkia ja panna syyt syytteeseen äh, rikoksista. Sitten toinen osa pakettia on tämä direktiivi, niin kuin ennenkin, mutta ensimmäinen osa ei olekaan enää direktiivi, vaan se on nyt asetus ja tämä on tässä erona. Asetusta suoraan sovelletaan kansallisella tasolla ja kansalaiset ehkä tietävät, että he voivat yksinkertaisesti kääntyä kansallisen oikeusjärjestelmänsä puolelle, että voivat varmistaa, että heidän oikeuksiaan täysin kunnioitetaan. Mutta koska tämä on asetus, niin silloin jäsenvaltiota häviää osa työtaakasta. jäsenvaltiot toteuttamaan tiettyjä uudistuksia, joka tulee voimaan ensi viikolla. Niin, asetus on tässä erona myös sen takia, että tämä ei liity pelkästään viranomaisiin, vaan myös yksityiseen sektoriin mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset. Ja tämä on oikeastaan lähes ironista, koska silloin kun tämä lainsäädäntö hyväksyttiin, me tiesimme, että internetin jättiläiset olisivat meitä vastaan. Me tiesimme, miten kävisi kun saataisiin tätä vahvaa oppositiota osaksi Googlen, Amazonin ja muiden suurien yrityksen taholta. Me keskustelimme täällä parlamentissa, mutta tämä vaikutti myös pk-yrityksiin. Ja kyllä, ei pidä kieltää näitä vaikeuksia ja puut tuotteita, joita on rekisterinpitäjissä tiedon käsittelijöissä ja tiedon käsittelijöissä tiedon käsittely virastossa pienissä pk mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö olisi aikaraja, joka on se 25.5. Silloin asetus tulee voimaan. No mitä sitten tässä voidaan tehdä? Me olemme komissio on ilmaissut valmiutta ymmärtää näitä vaikeuksia ja puutteita, kun asetetaan seuraamuksia. Tässä tarvitaan myös koulutusta, valmiuksien kehittämistä pk-yrityksissä, pitää lisätä tietoisuutta, kampanjointia ja pitää panostaa perusoikeuspolitiikkoihin. Tästähän on kyse perusoikeuksista, eikä niistä voida neuvotella. On perusoikeuskirjoita, suoraan sovelletaan artikla 8 perusoikeuskirjasta. Perusoikeuksista ei siis neuvotella, joten kauppakamarista tutkimus siirretään, tutkinta siirretään kansalliselle kansallisille viranomaisille ja kans, mahdolliset parlamentit sitoutuvat siihen, että tämä kaikki nyt lähtee liikkeelle ja kaikkia täytäntöön pannaan äh, aikataulun mukaisesti alkaen 25. toukokuuta. Ja on olennaisen tärkeää, että teemme parhaamme, jotta varmistamme sen, että suojataan perusoikeuksia uuden lainsäädännön mukaisesti, jotka hyväksyttiin Euroopan parlamentissa kansalaisten parlamenttien täydellä tuella. Kiitos. Uh, the next speaker now. Kiitoksia. Seuraavaksi Budikiek Maltalta. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen saanut palautetta pieniltä yrityksiltä maassani, jotka seuraavat tätä keskustelua. Ja sain yhden viestin, jossa sanottiin, että yleinen tietosuoja-asetus on nyt jotain, jota käytetään pelotteluaseena. Ja itse olen ollut PK-yrityksessä ja sanoisin, että tähän täytyy kiinnittää huomiota. Yksi suurimpia virheitä, joita on EU-ssa tehty, ja myöskin kansallisella tasolla, on se, ettei kuunnella kansalaisten huolenaiheita. Aikaisemmin Hendrix puhui. Ja välineet, joihin viittaatte, niin ne pitää jakaa. PK-yritysten on ymmärrettävä, että tämä ei ole heidän yritystensä loppu. Se on tärkeää muistaa. Ja meidän täytyy jakaa tämä keskeinen asia. Kansalaisten on tiedettävä oikeutensa ja me liian nopeasti painamme hyväksyn nappia ennen kuin on luettu lausettakaan pienestä kirjoituksesta. Se vain selataan läpi ja painetaan hyväksyn nappulaa. Kyse on ihmisistä, jotka hyväksyvät asioita, joista he eivät ymmärrä mitään, ja heitä manipuloidaan. PK-yritykset ovat pieniä yrityksiä, me tunnemme toisemme henkilökohtaisesti. Sieltä saa henkilökohtaista palvelua. Eli ei siellä ole mitään pyrkimystä manipuloida tätä asetusta. Ehkä meidän kaikkien pitäisi muistaa, että jos kiinnitetään huomiota suurempiin yrityksiin eri tavalla kuin pieniin, niin sillä tavalla ehkä voisimme päästä asiassa eteenpäin hyvällä tavalla espanjalainen kollega aikaisemmin sanoi, että lakeja jo on ollut olemassa. No kyllä ja ei. Muutoksia on tulossa. Jos muutoksia ei olisi, niin sitten lainsäädäntökään ei tarvitsisi muuttaa. Eli kyllä tässä on muutoksia. Ja jotkut ihmiset olivat vähän lempeämpiä kuin toiset näissä asioissa. Mutta kun ajatellaan valtaosaa yrityksistä omassa maassa, niin ne ovat pieniä yrityksiä. Ja pk-yrityksillä on halua noudattaa uusia sääntöjä, eli ei tehdä niiden elämää vaikeammaksi, mutta meidän pitäisi yksinkertaistaa koko järjestelmää. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Sitten Fohe Belgiasta. Merci, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten täällä muistutettiin, olemme nyt prosessin alussa ja arvio ja prosessin seuranta ovat erittäin tärkeää, jotta tätä asetusta voidaan kehittää oikealla tavalla ja Ubisoftin kaltaisten yritysten kokemukset jos näiden Electricin kokemukset, jotka ovat olemassa koko Euroopan unionin alueella ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan saada aikaiseksi tehokkaampi ja harmonisoidumpi lainsäädäntö ja näin kehittää sen soveltamista myös tulevaisuudessa. Minusta meidän täytyisi pohjata kaikki toiminta tälle kokemukselle. Onpa kysymys sitten pienistä, keskisuurista tai suurista yrityksistä. Se mahdollistaa sen, että näin voimme vertailla tilannetta soveltamisen suhteen eurooppalaisten maiden välillä varsinkin kun tarkastellaan näitä eri suhteita yritysten ja viranomaisten, tietosuojaviranomaisten välillä. On tärkeää tietää, millä tavalla tämä suhde näiden viranomaisten ja yritysten välillä kehittyy eurooppalaisella tasolla, onpa kysymys sitten minkä kokoista yrityksestä vain. Ja teidän yleisnäkemyksemme koko Euroopan unionin alueesta on tärkeää. Minun mielestäni tätä asiantuntemusta kannattaa hyödyntää koko keskustelussa. Eli ensimmäinen kysymykseni koskee tämä, suhdetta tämänhetkisessä tilanteessa suhteessa tulevaisuuteen. Lisäksi puhuitte juuri työkaluista, ihan tästä sellaisesta. Voisitteko hieman ottaa esille joitakin käytäntöjä tai perspektiivejä tässä suhteessa? Minkälaisia työkaluja voidaan ottaa käyttöön kaikissa yrityksissä? Se on tärkeää, jotta voimme hyödyntää teidän kokemustanne. Ja lopuksi kysymys, joka koskee eurooppalaista digitaalista suvereniutta. Millä tavalla eurooppalaiset yritykset, kuten teidän yrityksenne, millä tavalla ajattelette, että tuota voidaan kehittää? Nämä siis ne kolme kysymystä, jotka halusin teille sitten. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Much. Um, kiitos. Seuraavaksi Stevens, ECR-ryhmästä Euroopan parlamentista. Dank u wel, voorzitter, collega's. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Haluan kiittää paneelia lämpimästi. Ei riitä, että tämä asetus vaikuttaa tietyllä tavalla yrityksiimme. Vaikutushan on valtava ja erityisesti vaikuttaa PK-yrityksen kaksi viikkoa sitten oli artikkeli Flamilehdessä, jossa tutkittiin, kuinka pienet yritykset Belgiassa tiesivät, uudesta äh, asetuksesta ja vain yhdestä kolmesta yrityksestä tunsi tämän hyvin. Siis monet yksityiset äh, itsenäiset yrittäjät ja muut, eh, heillä ei ollut mitään kuvaa, mitä oli edessä. Parempi tieto ja suoja kansalaisilla on tietenkin tärkeää, mutta sen ei pidä kuitenkaan johtaa turhaan byrokratian pk kohdalla ja sitten ilmaisen kyllä huoneasiasta. Ei vain heillä ole vastuuta asiasta, kun panna uusia sääntöjä, vaan myös me kannamme osan vastuuta. Kaikki viranomaiset ovat velvollisia tukemaan yrityksiä ja neuvomaan niitä. Vain nämä uudistukset voivat vaikuttaa tämmöisellä tavalla. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Seuraavaksi Pulovski puolesta. Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kymmenen päivän kuluttua tietosuojastus astuu voimaan Euroopassa. Mutta tämän keskustelun jälkeen pahoin pelkään, että Euroopassa ei pystytä soveltamaan yhtenäistä tietosuojapuiteistoa. Kuten Koretsa Bild Ruotsista totesi, kun ajatellaan nyt tätä tilannetta ja juristeja, jotka tienaavat tästä. pk ei ole varaa näihin rangaistuksiin. Me joudumme naurettaviin tilanteisiin. Esimerkiksi tyttäri sanoi, että heitä koulussa, kun tarkistetaan läsnäolo, niin kutsutaan numeroilla eikä nimillä. Eli jonkinlaista tukea tarvitaan EUlta, jotta voidaan tehdä selväksi, ensinnäkin, mitä tämä tarkoittaa pienille yrityksille. Kuten ystäväni totesit, niin ei tämä asia ehkä ole niin hankala kuin kuvitellaan. Ja jotkut haluavat tienata rahaa neuvon, neuvojen antamisesta. Eli jos on resursseja, niin meillä pitäisi olla koko Euroopan kattava kampanja, jossa selittää, mitä pyrimme samaan aikaan. Eli yhtenäiset tietosuojapuitteet Euroopassa. Sekä kansalaiset että yritykset haluavat tätä. Eli Euroopan kattava kampanja voisi olla hyvin selkeä. Eli PK-yrityksillä ei ole aikaa lukea näitä juridisia tekstejä, vaan meidän täytyy selittää tämän hyvin yksinkertaisella kielellä. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ja sitten Enio Ranskasta. Oui, merci, monsieur le président. Je pense que cet échange avec... Tämä keskustelu yritysten kanssa on meille parlamentaarikolle hyvin tärkeää, koska meidän pitääkin kuunnella, minkälaisia vaikeuksia teillä on, kun täytäntöön panette käytännössä tätä tekstiä, joka on todella erittäin tärkeä. Kuitenkin mielestäni on hiukan provosoivaa kuitenkin puhua tästä jonkinlaisena Google-tekstinä, jota ei olisi ollenkaan laadittu PK-yrityksen mielessä pitäen. En ole varma, että nämä suuret internetjättiläiset olisivat nyt niin tyytyväisiä tämän tekstin läpimenosta. Ja palaisin siihen, mitä sanoin ensimmäisessä paneelissa. Tässä korostetaan nyt, te korostatte yritysten kokoa, mutta hyvin tärkeää on myös pohtia riskin tasoa, joka ei välttämättä juurikaan liity yrityksen kokoon on startup-yrityksiä, aloittelevia yrityksiä, jotka haluavat olla profiloinnissa mukana tai sovelluksissa tai käyttää hyväksi massadataa. Niillä on ehkä vain kolme tai kymmenen henkilöä työssä, mutta sovelluksella ovat riskit ovat paljon merkittävämpiä, joten nämä tiedot eh, yrityksille, joiden kautta pitäisi myös hiukan vähentää dramatiikkaa tästä lähestymistavasta. Monet konsultantit juuri toivat hyötyvänsä tekstin täytäntöönpanosta ja käyttävät tällaisia toimia. Ja tietysti heidän tehtävänsäkin on saanut bisnestä kannattamaan, mutta mitä tulee sitten vastuuseen, joka meillä on suhteessa kaikkien yrityksiin, erityisesti kaikkein pienimpiin, niin on todella tärkeää, että nämä asiat ymmärretään hyvin. Uskon, että teillä on vielä paljon tehtävää tiedottamisen saralla ja pitää saada ihmisille perille, mitkä ovat näitä peruskysymyksiä ja miten pitää älyllisesti tähän suhtautua, jotta ihmiset todellakin ymmärtävät tekstin merkityksen. And this concludes the... Kiitoksia. Tässä olivat viimeiset puheenvuorot ja sitten paneelin jäsenet saavat loppupuheenvuoron ja vastauspuheenvuoron. Ja kuten mainitsimme, pelkästään yrityksen koko ei nyt tässä ole ytimessä, vaan kyse on riskeistä. Eli yksi asia, josta voitte puhua hiukan enemmän, on tämä. Ja tietysti voitte kommentoida kaikkea, jota täällä on sanottu. Eli ehkä samassa järjestyksessä. Eli Julikka Tupana, olkaa hyvä. Kiitoksia. Eli suhteet tietosuoja viranomaisiin pyrkimys on se, että meillä olisi mahdollisimman kattava lähestymistapa, jossa noudatetaan sekä palkansaajia että pelaajia. Eli asetusta sovelletaan kaikkialla maailmassa eikä pelkästään Euroopassa. Tällä tavalla meidän pääkonttorimmehan on Pariisin lähistöllä ja valtaosa näistä päätöksistä tehdään Ranskassa. Ranskan tietosuojaviranomainen pyrkii välttämään sen, että luotaisiin mitään henkilötietoparatiiseja. Eli asetuksen kautta voidaan juuri välttää se, että henkilöt ja yritykset voivat siirtyä valtioon, jossa ollaan joustavampia näissä kysymyksissä. Me käsittelemme paljon pelaajien tietoja. Se on tärkeää, jotta voidaan tarjota heille mahdollisimman hyviä kokemuksia. Meillä on 500 miljoonaa pelaajaa ja pyrimme 5 miljardin. Eli meillä pitää olla hyvät suhteet sääntelijöihin ja ne, jotka ymmärtävät tarpeita, ymmärtävät tämän alan. Viranomaiset ovat tulleet keskustelemaan kanssamme kaikkien henkilöiden kanssa, jotka käsittelevät näitä asioita – ja se, jotkut henkilöt sanoivat, että no miten, mitä tänne tapahtuu, miksi tässä on valvontaa, miksi he tulevat tänne. He, jotkut ovat hiukan vastahakoisia, mm. mutta siitä on ymmärretty, että on kaikkien etu, että ymmärrämme toisemme paremmin ja sääntelijä viranomaisille selitämme, mitä tarpeita meille on, ja esitämme kysymyksiä, jotta tietäisimme, mitä voimme noudattaa asetusta tietyissä kohdissa, ja tällä tavalla voidaan ylläpitää näitä suhteita, eli käymme keskusteluita, ja te puhuitte siitä, että PK-yrityksille tämä on hankalaa, ja se on totta. Ja miksi on odottu 25 vuotta? No emme ne kaikki ole odottaneet näin kauan noudattaaksemme tietosuojasäädöksiä. Mutta jos otetaan Ranska esimerkiksi, niin vuonna 2004 viranomainen sai enemmän sanktiomahdollisuuksia, kun todettiin, että yksityiselämää pitää noudattaa. Ja nyt sanktiot ovat korkeita ja kaikki ymmärtävät, että henkilötietoja pitää kunnioittaa. On harmi, että on jouduttu lähtemään tälle tielle, mutta pyrimme nyt luomaan luottamusta. Eli on tärkeää, että saamme aikaan sen, että tehdään tästä asiasta kilpailuetu. Ja mitä tulee kansalliseen suverenisuuteen ja eurooppalaiseen suverenisuuteen, niin asetuksen kautta vahvistetaan kansallisten toimijoiden suverenisuutta ja pyritään välttämään toimijoita, jotka toimivat EUn ulkopuolella ja jotka katsovat, että nämä säännöt eivät heitä koske, koska serverit ja toimistot ovat Euroopan ulkopuolella, mutta onneksi Euroopan EU-tuomioistuin on tehnyt erilaisen päätöksen, eli vaikka toimijat ovat EUn ulkopuolella, niin ne täytyy silti noudattaa eurooppalaista direktiiviä, ja asetus on hyvin selkeä. Eli tämä on erittäin myönteinen asia meille, koska tällä tavalla kaikilla on yhtäläiset toimintamahdollisuudet, vaikkakin. Eli vaikka saattaa olla hankala langettaa sanktiot joillekin toimijalle, joka on Euroopan ulkopuolella. Meidän pitää vahvistaa tietosuojaviranomaisten budjettia. Ongelmana on myöskin se, että täytyy ottaa huomioon tämä valtava työtaakka, joka vielä pahenee entisestään. Mutta kaikille pitää tarjota apua ja uskon, että monet tahot ja viranomaiset ovat liian pieniä pystyäkseen toimimaan tehokkaasti. Eli henkilökohtaisesti suosittelen, että korotatte niiden budjetteja. Uh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi Hendrix. that there was a concrete... Kiitoksia. En usko puheenjohtaja, että minulle esitettiin mitään konkreettista kysymyksiä, mutta paljon kommentteja oli ja haluaisin vastata. Lombardon puheenvuoroon. Minä sanoin alussa, että että me pk-yrityksinä kunnioitamme oikeusvaltioperiaatetta, olkoon se selvä. PK-yritysten täytyy noudattaa lainsäädäntöä. Sitä voi kritisoida, mutta tilanne on se, että meidän täytyy sitä noudattaa. Eli tuko tämä selväksi. Me emme koskaan yleisesti ottaen ole pyytäneet, ja kaikki Brysselissä tietävät, mitä poikkeuksia PK-yrityksille sillä mehän emme ole mikään poikkeus, vaan me olemme sääntö. Se, mitä me pyydämme, on lainsäädäntö, joka sopii hyvin pk-yrityksille. Ja tässä on kyse aivan toisesta asiasta. Tämä lainsäädäntö ei oltu suunniteltu pk-yrityksille. Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä on todettu tässä kohdin tietosuoja-asetuksesta. Ja on sääli, että ei täällä ole ketään komissiosta, sillä se voisi todistaa sen, että olemme aina olleet samaa mieltä, että tässä asiassa ei pitäisi olla poikkeuksia pienille ja mikroyrityksille, koska se kaikki riippuu riskeistä. Myös mikroyrityksissä voi olla riskinsä. Se pitää tehdä selväksi. Olemme aina sanoneet, ja voitte lukea tämän meidän äh, asiakirjastamme. Jos lainsäädäntöä tehdään, täytyy varmistautua siitä, että kaikki voivat sitä soveltaa. Ei mitään uutta sanoitte. Nyt ei tässä ole mitään uutta. Anteeksi nyt vain. Edustaja Kuratsa Vilt totesi, että kyseessä on historiallinen lainsäädäntö. Joku mepeistä sanoi, että olemme työskennelleet kauan tämän asian parissa – jos mikään ei ole uutta, niin miksi sitten työskentelette niin kauan sen parissa? Jos tässä ole mitään uutta, Mitä varten artikkel 29 työryhmän suuntaviivat eivät ole vielä valmiita? Miksi siellä tehty pelkästään copy-paste-työtä? Miksi jäsenvaltiot eivät ole valmiita? Ainoa, mitä me pyydämme, on, että sanotaan, että no, perustavanlaatuiset tekstit, joilla selvittää tätä tekstiä, eivät vielä ole valmiita. Ne eivät ole valmiita tai eivät olleet valmiita. Eli ei voida odottaa pienyritykseltä sitä, että ne ovat nyt valmiita. Ainoa, mikä tulee ottaa huomioon, on se, että me emme pyydä mitään poikkeuksia. Me pyydämme vain sitä, että tulevina kuukausina jälleen kerran julkiset viranomaiset antavat tietoa ja varoituksia. Aivan kuten muussakin politiikassa, välittömästi ei anneta sakkoja, kun rikkomus tapahtuu. Ei. Pyritään toimimaan niin, että yritykset voivat noudattaa säännöstöä. Se on se, mihin me pyrimme ja sitä me pyydämme. Koska me haluamme, että tämä säännöstö tulee noudatetuksi mutta kyllä teidänkin täytyy varmasti myöntää, että se teksti, joka meillä on, ei ole valmista. Ja edustaja Stevensille sanoisin, että sanoitte, että yksi kolmasosa, öö, tai se tieto, että sanoitte, että sen mukaan 15 prosenttia belgialaisista yrityksistä on pelkästään valmiita tähän. Muuten myös Espanjassa katalonialainen organisaatiomme sanoi vain, että 25 prosenttia pk-yrityksistä on valmiita. Ja Espanjassa ja Kataloniassa oli kampanjoita tämän huomioimiseksi, mutta täytyy tunnustaa se, että jotkut, eivät, jotkut tekstit eivät kelta kaikkiaan ole valmiita tulkittavaksi. Ja täällä sanottiin, että kyllähän lainsäädäntö pitäisi lukea. No sori nyt vaan. Mutta meidän yrittäjämme tekevät jo 65-tuntisia mm, työviikkoja ja he tarjoavat työtä, eli minimi, mitä voimme olettaa julkisilta viranomaisilta, on se, että nämä tarjoavat yksinkertaisia tekstejä omassa kielessä, mutta eiväthän käännöksetkään ole vielä valmiina. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Jeli, olkaa hyvä. Well, I, I can really feel and understand your frustration. Ymmärrän hyvin teidän turhautumisenne. Olette työstäneet tätä tekstiä jo vuonna 1995 ja sitten uudestaan. Tätä on tehty yritykselle, mutta ei vain yritykselle, vaan julkiselle sektorille myös. Ja teissä nämä tahot eivät ole vielä valmiita tähän uuteen tilanteeseen. Te kysyitte, miksi näin on. Nyt puhun Ranskan tietosuoja viranomaisten edustajina ja kerron, mitä itse olen nähnyt ja havainnut ympärillä viimeisen 20 vuoden aikana. Ensinnä on ollut todellinen oppimiskäyrä, joka on tehostanut sääntöjen noudattamista, ja tämä on tietysti viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Tämä on ensimmäinen seikka yhä enemmän on nimitetty ihmisiä tietosuojatehtäviin, erityisesti viimeisen puolen vuoden aikana. Ihan vain esimerkkinä viime vuoden lopussa oli 2600 jäsentä Ranskassa, nyt meillä on 3600, joten tämä on iso lisäys luvuissa ja tämä osoittaa, että kiinnostusta on, ja me todellakin tarvitsemme ammattilaisia toteuttamaan tietosuojalainsäädäntöä. Miksi yritykset ja julkinen sektori eivät ole työstäneet tätä asiaa, niin taloudellinen tilanne ei ollut niin kovinkaan hyvä, niin siellä on ollut muita prioriteetteja, on puuttunut tietoa. Tämä on myös varsin monimutkaista asiaa. Yrittäkää analysoida tietosuojaa omalta puolelta. Ottakaa nettisivuja, yrittäkää analysoida sitä ja tehdä tämä testi. Kyllä, siihen menee aikamoinen hetki, ettei päädy oikean analyysin tulokseen. Minä todellakin jaan Lykin näkemyksen. Meidän pk-yrityksemme sunsa yrityksistä ovat kyllä vaikeuksia näiden sääntöjen kanssa. Joten tietoa puuttuu, pelätään, että ei toimita oikein. Joskus tässä pitää pystyä juuri arvioimaan. Tietysti odotamme ohjeistusta. Meidän ei kuitenkaan aina pitäisi odottaa ohjeistusta, mutta jos ei odota sitä, niin silloin pyytää sitten mielipidettä ja se ei välttämättä aina ole oikea mielipide, joten ei tämä ole aina ihan helppoa. Tässä mm, pieni selitys minulta, jonka voin antaa asiasta. Pitäisikö meidän sitten syyttää näitä yrityksiä, jotka eivät toimi oikealla tavalla, kaikkia julkisia tahoja, jotka eivät myöskään toimi oikean, oikein, ja nyt sitten sanovat, että niin, miten meidän pitäisi näitä sääntöjä sitten noudattaa? Minusta on parempi. Olin itse yksityisalalla aikaisemmin yksi näistä neuvonanteista juuri, ja minusta on parempi, että he kääntyvät puolelle ja sanovat, että no miten minä nyt noudatan näitä sääntöjä, kuin pysyisivät jotenkin vaan piileskelmässä jossain, eivätkä eh, nouta näitä, nouta näitä sääntöjä. Minusta tällainen aktiivinen toiminta on parempi ja on hyvä sitten rakentaa tätä sääntöjen noudattamista eh, jatkossa, vaikka olisivatkin, olisivatkin myöhässä. Tämä on minun lähestymistapani ja minä tulen tietosuoja viranomaisena toimimaan tällä tavalla jatkossakin. Sitten täällä on kysytty, kuinka me säilytämme viranomaisten tason. Meidän pitää olla varsin lähellä näitä viranomaisia Ensinnäkin sen takia, että me haluamme, että nämä viranomaiset ymmärtävät meidän eh, huolenaiheemme ja haluamme jakaa myös parhaimpia käytäntöjä ja toisinpäin myös. Luonnollisesti suuret yritykset vuosien ajan jo ovat olleet tavallaan tällaisena moottorina ja ovat rakentaneet tällaisia mm, alustoja ja malleja ja olemme auttaneet siinä, että tietosuoja edistyy aina. Tämä on ollut tällä tavalla tämä asia. Näin olen itse nähnyt ja kokenut Ranskan viranomaisten järjestön puheenjohtajana. Meille on hyvin tärkeää, että ollaan läheisessä yhteydessä viranomaisiin. On tärkeää, että on siis tällainen päätietosuoja tietosuojaviranomainen – Tätä kautta elämä helpottuu. Vieläkään emme tarkkaan tiedä, miten suhde muiden valtioiden tietosuojaviranomaisiin tulee toimimaan ja miten se järjestetään, joten tässä, tähän liittyy epävarmuutta. Pitäisikö meidän sitten käsitellä vain ranskalaista tietosuojaviranomaista, koska ja, ja, ja sitä pääpaikkaa ja aina kun otamme käyttöön jotakin uutta, niin meidän pitäisi käydä vuoropuhelua myös jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten kanssa. Näiden kohdalla meillä on nyt kysymysmerkkejä, miten pitäisi tehdä. Sitten vielä välineistä on hyvin tärkeää osata käyttää välineitä, erityisesti kun rakennamme näitä rekistereitä ja teemme työtä useilla eri kielillä. Esimerkiksi on itäjärjestelmä, joka yleisestikään ei ole paikallinen, joten pitää pystyä kommunikoimaan jokaisen maan kanssa, joka käyttää kyseistä IT-järjestelmää. Pitää täyttää rekisteriä ja jakaa kaikkia tietoa kaikkien muiden maiden kanssa. Tämä pitää olla kaikkien maiden kielellä saatavissa. Olemme käyttäneet KNEL-välinettä tietosuojaan asetuksen vaikutuksen arvioinnissa ne on sen välineen laatinut ja tiedän, että monet palveluntarjot ovat käyttäneet sitä myös, kun ovat rakentaneet tätä kautta omia, omaa välinettään. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ralla vielä pyysi puheenvuoroa. Eli saatte puheenvuoron, mutta ihan yksi minuutti. Meidän täytyy päättää kokous. Kiitoksia puheenjohtaja pk-yritysten edustajana. Minä ehkä en hyvin selittänyt tiettyjä kohtia, koska jos olisin sanonut, että asetus ei sisältänyt mitään uutta, niin silloin ymmärtäisin, miksi tässä vähän nauraskeltiin sille, mutta en minä näin sanonut. Sanoin, että PK-yritysten osalta siellä ei ole kovin paljon mitään uutta. Vuodesta 1995 PK-yritysten on pitänyt noudattaa sääntöjä, jotka liittyvät oikaisukysymyksiin, peruutuksiin, vastuutuskysymyksiin, tiedotusvelvollisuus ja tietojen luottamuksellisuuteen liittyviä sääntöjä ja niin edelleen. Eli 23 vuotta on tämä direktiivi ollut voimassa – ja se on aika pitkä aika, ja nämä asiat näkyvät myöskin asetuksessa. Ei varmaan miltäkään pk-yritykseltä vaadita oikeutta tulla unohdetuksi. Se koskee enemmän Googlea kuin pk-yrityksiä. En. No, tässä nyt vähän puhuttiin kärjestetysti, enkä usko, että tästä on apua tällä hetkellä. Kiitos. Thank you very much. I, I... Kiitoksia. Tämä oli tärkeää keskustelua. Monia ajatuksia tuli esille sen suhteen, miten voidaan kura umpeaan tämä ero pk-yritysten ja sääntelijöiden ja kansalaisten välillä. Ehkä lopuksi vain sanoisin, mitä tulee näiden suuntaviivojen tulkitsemiseen ja tiedotuskampanjoihin – No se ei tietenkään voi tapahtua ilman resursseja ja rahaa. Eli se, että syytetään vain viranomaisia, niin se on ehkä vähän turhan helppoa. Mielestäni meidän tehtävämme talousarvio lainsäätäjinä, ja tämä koskee myöskin kansallista tasoa, niin meidän täytyy varmistaa, että resursseja löytyy, jotta näin voidaan toimia se on. Ja on ihan luontevaa, että tietosuojaviranomaiset voivat olla määräämättä sakkoja pienyrityksille, jotka parhaansa mukaan yrittivät noudattaa sääntöjä, koska kaikki muu olisi epäsuhtaista. Eli toivottavasti näin tullaan tapa toimimaan, mutta me olemme äänestäneet tästä lainsäädännöstä ja sitä aletaan soveltaa 25. toukokuuta. Kiitos keskustelusta, kiitoksia, että olitte paikalla. Ja nyt kolmannessa kerroksessa tässä rakennuksessa, sinne pääsee portaita tai hissejä pitkin, niin kolmannessa kerroksessa on lounas tarjolla ja jatkamme iltapäivällä kello 14 tässä samassa salissa. Kiitoksia ja hyvää lounastaukoa.